I was here 10 minutes before. I know. Dear colleagues, um, we'll make a... Parhat kollegat. As you know, I'm never late, uh, but I was... Um... Nyt voimme jatkaa kokoustamme. Eh, niin, edustaja Engel, eh, muistutan ja toistan, että en ole koskaan myöhässä eh, mutta tänään olin myöhässä, koska pyrin huolehtimaan ensi viikon Äh, asioista, jotka ovat hyvin monimutkaisia, niin kuin monet tiedätte. Ja luulen, että saimme ensi viikon aika hyvin nyt äh, aikataulun suhteen kuntoon. Äh, komission jäsen, te olitte täällä jo 10 minuuttia sitten. Todella pahoittelut teille siitä, että minä tulin näin myöhään. Niin, ja todella puoli neljältä komission jäsen joutuu poistumaan, joten pitemmittä puheitta ilman sen kummempia alustuksia annan komission jäsenelle puheenvuoron. Ehkä lyhyesti sen verran kuitenkin, että muistutan kollegoita, että 27.9. komissio julkaisi tiedon annon muuttoliikeagendasta. Ja onpa mukavaa, että komission jäsen nyt on paikalla kertomassa meille eh, paitsi siitä myös eh, Schengenin tilanteesta. Ja todella vielä kerran pahoittelut sitä, että tulin myöhässä. Komission jäsen saatte puheenvuoroja tämän jälkeen käymme keskustelua. Mutta todella ää, eh, aikanne täällä loppuu sitten puoli neljä. Olkaa hyvä. Thank you, Claude. <clears throat> Dear colleagues. Kiitokset. Kiitos kollegat Arvon parlamentin jäsenet, ensinnä haluaisin esittää kiitokseni mahdollisuudesta kertoa komission viimeisimmästä tiedonannosta maahanmuuttoon ja Schengenin liittyen. Tähän aikaan on valitettavasti vain ö, tunti mutta vaikka <clears throat> aikataulu on tiukka ja tämä keskustelu järjestettiin melko lailla yhdellä varoitusajalla, uskon, että tässä kuitenkin tärkeimmät ehditään esiin nostaa. Ja jos haluatte myöhemmässä vaiheessa jatkaa jomman kumman tärkeän aiheen tiimoilta, niin voin tulla uudelleenkin. Maahanmuutto ensinnäkin. Tässä on kuljettu pitkä matka, mutta paljon tehtävää on vielä jäljellä maahanmuuttokysymykset eivät mihinkään häviä tulevina vuosina. Ja meidän tulee olla tilanteeseen valmiita. No, kriisi tarvittiin ennen kuin saatiin aikaan ja hyväksyttyä solidaarisuustoimet. Ja täällähän niiden perään on pitkään kuulutettu jo. Mutta on tärkeää, että asioissa edetään yhtenäisesti ja mahdollisesti siten, että saadaan aikaan vakaa hallinto, kun puhutaan maahanmuuttokysymyksistä ja myöskin siihen liittyvistä strategioista tulevaisuudessa. Jos kriisitilanteeseen törmätään, toivottavasti EU on <clears throat> tilanteeseen paremmin valmistautunut. Ja edelleenkin puutteita on ja ehdotettu eh, maahanmuuttojärjestelmä ja siihen tehtävät uudistukset tulee olemaan yksi painopisteistämme. On erittäin tärkeää jatkaa töitä ja edelleenkin ihmishenkiä on pelastettava, lapsia suojeltava ja tärkeää on, että reitit saadaan turvallisiksi ja yhteisiä ulkoisia rajoja on myöskin suojeltava. On hajotettava rikollisten toimintaverkostot ja sellaiset henkilöt, joilla ei ole oikeutta jäädä EUn alueelle, tulee voida palauttaa. Viime kuussa on hyväksytty uusia ehdotuksia, jotta maahanmuuttoagenda saadaan toteutettua. Ja tässä neljälle alueelle on kiinnitetty erityistä huomiota. Ensinnäkin yhteinen maahanmuuttojärjestelmä EU-ssa, e, turvallisten reittien vahvistaminen, selkeämpi palautuspolitiikka ja ulkoinen ulottuvuus, kumppanuuspuitteisto liittyen maahanmuuttoon kun turvapaikkajärjestelmää uudistetaan EU:ssa, kriisinhallinnasta olisi siirryttävä ja ad hoc mekanismeista toisenlaisiin menettelyihin. Tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja, kun näitä haasteita tarkastellaan. Tulee vaisuuden vakaiden ja ennakoitavien rakenteiden tulee pohjautua vastuuseen ja solidaarisuuteen, tehokkuuteen ja myöskin reiluun menettelyyn. Tämä valiokunta ensi viikolla äänestää Wikströmin mietinnöstä. Ja parlamentin mandaatti on vahva ja näin toivottavasti saadaan vahva viesti myöskin neuvoston suuntaan. Omalta osaltani haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä eri poliittisista ryhmistä kovasta työstä ja tuesta ja panostuksesta tässä tärkeässä asiassa. Tässä on erilaisia lähestymistapoja, erilaisia taustoja, eri lähtömaita. Jos kuitenkin näistä kaikista huolimatta onnistutaan täällä sopimaan yhteisistä linjoista, niin näin tulisi voida olla mahdollista tapahtua myös neuvoston puolella komissiossa ja minä henkilökohtaisestikin olen valmis eh, oman roolini hyvin täyttämään ja valmis myöskin joustavuuteen, eh, jotta todellakin solidaarisuusperiaatteita ei loukata eikä yhtäkään jäsenmaata jätetä yksin. Mutta edistystä on saatava aikaan myöskin muiden ehdotusten tiimoilta. Eli jäsenmaiden on jatkossakin oltava solidaarisia esimerkiksi Kreikkaan ja Italiaan päin. Uudelleen sijoituksesta puhuttaessa komissio pitää tärkeänä sitä, että näitä laillisia reittejä vahvistetaan. Ja tietysti eh, tulisi mahdollistaa näiden uudelleen sijoittelujen kautta turvallinen menettely – on katsottava, miten taata turvalliset reitit ja erittäin tärkeää on, että suojelua tarvitsevat ihmiset eivät joudu turvautumaan salakuljettajien apuun ja näin riskeerata henkensä päästäkseen EUn alueelle. Tähän liittyen on tehty ehdotus e- EUn puitteistosta uudelleen sijoittamiseen liittyen. Se esitettiin kesällä. Ja Liben mietintö tulee sitten olemaan äänestyksessä huomenna ja on esitetty valmiutta tukea neuvotteluja, jotta päästäisiin sopuun asiassa. Ja kun liikkeelle lähdetään kesäkuun ehdotuksesta, niin komissio on esittänyt jäsenmaille pyynnön ainakin 50 000 henkilöä lokakuun loppuun mennessä ensi vuonna. Ja komissio tukee tätä ehdotusta puolella miljardilla eurolla jäsenmaiden toivottavasti eh, on mahdollista toivoa, toimia rohkeasti ja olen jo saanut kuulla myönteisiä kommentteja asiasta oikeus- ja sisäasioiden ministeriöstä ja neuvostohan tulee kokoontumaan vielä tämän viikon puolella. Ja sitten yksityiset sponsorointiohjelmat jossa huomioidaan eh, vaatima eh, tuki ja tuen tarve ja myöskin uudelleen sijoittamiseen liittyvä tuki. Ja tätä kansalaisjärjestöt voisivat tarjota. Tämän lisäksi pilottihankkeita on tarkoitus koordinoida juuri liittyen näihin yksityisiin sponsorointiohjelmiin. Sitten kun puhutaan laillisesta maahanmuutosta, maan osamme ikä, ikääntyy ja tietotaidosta on puutetta ja siksikin tarvitaan laillisia reittejä eh, saada Euroopan unionin sellaisia maahanmuuttajia, joita se tarvitsee, jotta todellakin löytyy uutta työvoimaa korvaamaan ikääntyvän eurooppalaisen. Tämän ei kuitenkaan tule pohjautua eh, laittoman maahanmuuttoon. Ja komissio ensi vuonna aikoo koordinoida erityisiä pilottihankkeita tiettyjen kolmansien maiden kanssa ja katsotaan, miten voidaan rahoittaa myöskin sellaisia jäsenmaita, jotka ovat valmiit tällä tavalla paikkaamaan ja korjaamaan työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita ja neuvotteluja mahdollisuus käydä myöskin EUn sinisestä kortista, jotta päästäisiin eh, sellaiseen tilanteeseen, jossa on helpompi saada EU-hun eh, todellakin osaavaa eh, työvoimaa unionin ulkopuolelta. Raisin on toiminut tässä asiassa ja tässä myöskin esittelijä, varjoesittelijä niin on tehnyt oikein erinomaisen hyvää työtä ja toivottavasti nämä neuvottelut saadaan hyvin etenemään. Status quo-tilanne ei riitä. Tarvitaan eh, tehokkaampaa palautuspolitiikkaa ja uskottava maahanmuuttopolitiikka tarkoittaa sitä, että eh, voidaan palauttaa ihmiset, joilla ei ole oikeutta jäädä EUn alueelle. Ja tämä eh, vaatii kestäväpohjaisia ponnistuksia Euroopan unionilta, mutta myöskin jäsenmailta. jos yli puolet palautuspäätöksistä jäävät täytäntöön panematta, ovat osoitus siitä, että puutteita järjestelyissä on. Ja tässä yhteydessä ää, raja rajavartiostovirasto on tärkeässä koordinoivassa roolissa juuri näihin palautusponnistuksiin liittyen. Ja jos yhdessä ponnistelemme, uskoisin, että unionin on helpompi toimia kolmansiin maihin päin ja todellakin mahdollistaa yhteistyö myöskin takaisinottokysymyksessä. Komissio on myöskin valmis katsomaan, tarvitaanko mahdollisia lisäaskeleita, jotta päästäisiin eh, mahdollisimman tehokkaasti toimivaan palautusjärjestelmään. Se on yksi osa kokonais maahanmuuttopolitiikkaa, mutta ei kuitenkaan riitä, jos emme hyödynnä riittävän hyvin eh, jäsenmaiden kapasiteettia ja toisaalta puutu niin hyvin kuin mahdollista salakuljetusrinkien toimintaan ja tässä tee hyvää yhteistyötä. Yhteinen puitteisto onkin saatu aikaan, mitä tulee henkilöstön lähetykseen, lähetyksiin kolmansiin maihin, ja tämä on huomioitu eh, yhteyshenkilöasetuksen puitteissa. Ja tärkeää on eh, maahanmuutto yhteyshenkilöiden lukumäärää eh, vahvistaa. 12 priorisoidussa maassahan näitä jo käytetään mutta jos halutaan rikoksiin puuttua, niin siinä ei onnistuta, jos pull-tekijöihin ei onnistuta puuttumaan. On tärkeää, että EU-tasolla ymmärrämme paremmin myös muut tekijät. Ja komissio näin ollen rohkaisisi jäsenmaita ja eri tahoja pyrkiä siihen, että ymmärtäisivät paremmin nämä tekijät ja tästä vaihtaisivat tietoa keskenään. Ja tämä on mahdollista, kun ajatellaan yhteistyötä paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa ja toisaalta sosiaaliturvapalvelut ja muut palveluyksiköt, jotka ovat tekemisissä kolmansien maiden kansalaisten kanssa, tarvitaan tähän mukaan. Toisaalta on katsottava myöskin, mitkä ovat liikkeelle lähdön syitä. 2,5 miljardia euroa on jo vapautettu Afrikan rahastosta vakautta varten, jotta voitaisiin katsoa syitä ähm, laittomalle maahanmuutolle ja 26 aluetta äh, nimenomaan Saharan alueella ja Pohjois-Afrikan alueella ja Afrikan sarven alueella on otettu tässä huomioon. Euroopan unioni äh, todellakin pyrkii sitoutumaan näissä kysymyksissä vahvasti ja tarkoitus olisi 144 miljardia investoitua näihin Aasian kumppanimaihin ja myöskin naapuruusalueihin vuoteen 2020 mennessä. Vahva yhteistyö kolmansien maiden kanssa on tarpeen, kun puhutaan maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä. Ja on katsottava, miten mahdollistaa sitten laillinen oleskelu tarvittaessa EUn alueella. Ja sitten vielä muutama sana Schengenistä. En nyt lähde toistamaan sen tärkeyttä, e, kun puhutaan EUn integraatiosta. Tästähän olemme kaikki varmasti yhtä mieltä. Komissio on ehdottanut Schengenin mukauttamista paremmin huomioimaan uudet EUn kohtaamat haasteet ja näin se saataisiin toivottavasti entistä vahvemmaksi. Nimenomaan rajasäännöstöön on esitetty kohdennettuja muutoksia ja katsottu, mitä tehdä silloin, jos eh, jotain jäsenmaata uhkaa selvä sisäisen turvallisuuden uhka. Eli on ajateltu, että näitä aikarajoja nykysäännöissä muutettaisiin sellaisiksi, että eh, toisaalta sitten vahvemmat mm, valvontaelementit voivat toteutua. Ja tämän myötä halutaan pitää huoli siitä, että sisärajavalvonta on vasta viimeinen vaihtoehto ja että jäsenmaat eh, voivat toimia siten, et, siten että tarvittaessa nämä toimenpiteet voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin. Olemme esittäneet myöskin suosituksia siitä, miten paremmin nykyisiä eh, väliaikaisia sisärajojen valvontamekanismeja voidaan käytännössä hoitaa. Kun nyt keskustellaan näistä ehdotetuista muutoksista, voidaan sanoa, että Schengen-säännöstön nykyiset säännöt eh, toteutetaan kunnolla. Ja näissä ehdotuksissa huomioidaan eh, yhteiset jäsenmaiden väliset edut. Ja päätän alustuspuheenvuoroni tähän. Jos teillä on kysyttävää, niin mielellään vastaan. Nyt on kyseessä todellakin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Kiitoksia komission jäsen. Kollegat, Täällä on nyt koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Aika on puoli tuntia, puoli neljään. Ja tässä on kyllä hyvin isoja asioita kyseessä. Dublin muun muassa ymmärrän, että paljon on sanottavaa, mutta jos voisitte keskittyä tärkeimpään olennaiseen viestiin ja puhua korkeintaan kaksi minuuttia kukin. Ensimmäisenä edustaja Metsola. Thank you. Kiitos, Claude. Kiitos komission jäsen esityksestä, joka koski komission maahanmuuttopolitiikan tuloksia. Kiitos, että olette niin suora puheinen ja avoin keskusteluissanne taas. Schengen-alueen kunnallinen toiminta välttämättä merkitsee sitä, että meidän täytyy hallita ulkorajojanne ja palauttaa palautusten ja takaisinottojen toimintaa toinen vaatii toista. Ja sitä täytyy vahvistaa. Tätä yhteyttä. Kukaan ei usko Schengeniin, jolle meillä ei ole takuuta, että ulkorajat on turvattu kaikin keinoin ja että kaikki jäsenvaltiot noudattavat velvoitteita. Meitä palautuksiin tulee, Olet kertoa mitä etenemme, mutta paremmin täytyy tehdä. Jos palautusasteet ovat alhaisia, yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa heikenee tämä on tippunut jokin 36 prosenttia, jos Länsi-Balkanin palautukset jätetään poistumaan, jos lähempänä 27 prosenttia. Monet täällä ja komissiossa ovat sitä mieltä, että tätä ei voi hyväksyä. Kysymys on, mitä komission seuraavat askeleet ovat, miten vahvistetaan palautuspolitiikkaa. Huolimatta yrityksiämme estää rikolliset toimet – ihmiskauppareitillä lähtömaista, läpikulkumaista EU-hon maahanmuuttajien välittäminen on erittäin houkutteleva rikollisen tulon lähde. Meidän täytyy muistaa, että 90 prosenttia maahanmuuttajista tulee Eurooppaan heitä ihmiskaupan harjoittajat ja salakuljettajat auttavat. Miten näet trendin kehittyvän? Euroopan Interpol raportissa hahmotellaan näitä riskejä, mitä komissio tekee vastatakseen. Ja sitten Libya. Euroopan äh, rajavartijasta tekee liban, libyalaisten vastapuolten kanssa yhteistä. By the Libyan border guards, and would you Näetkö, että tämä yhteistyö vahvistuu, jos tätä sanaa voidaan käyttää? Ja mitä, jos jotain tehdään ilman libyalaisia kumppaneita Libyalassa olevien maahanmuuttajien aseman parantamiseksi? Sitten kirjaakos, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja tervetuloa komission jäsenä. Haluaisin tässä julkisesti kiittää puheenjohtaja Moraisia tästä tilaisuudesta, jossa kuulimme paljon järjestelykeskuksista ja niiden tilanteesta Kreikassa. Nyt ensimmäinen kysymykseni olemme kuulleet pakolaisasiain komissaarilta, että tuleva talvi häntä huolestuttaa. Olemme kaikki nähneet Morjalta kuvia edellisestä kylmästä talvesta. Toivon, että teette kaikkenne, jotta tällaisia kuvia emme enää koskaan joudu näkemään. Nehän todella ovat kaikkea eurooppalaista kulttuuriamme vastaan. Toiseksi mm, syyrialaiset, jotka tulivat Turkista Kreikkaan ja jotka on tarkoitus uudelleen sijoittaa. Voitteko kertoa, mikä on tilanne ja kuka kuuluu mihinkin kategoriaan? Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Koelia. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Portugalia. Muito obrigado, Sr. Comissário. Eh, Kiitos. Kiitos todella. Ja olen huolissani Schengenin tilanteesta ihan niin kuin tekin ja siitä, että meidän on todella palattava Schengenin juurille niin kuin on sanottava ja komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen, joka menee ihan oikeaan suuntaan. Mitä tulee sitten maahanmuuttoagendaan, niin kyllähän tämä on merkittävä ponnistus Euroopan unionille. Pyritään hallinnoimaan maahanmuuttovirtoja paremmin, mutta kyllähän tämä myös osoittaa, että ei olla vielä lähelläkään solidaarisen äh, vastauksen äh, antamista. Te olette usein vedonnut tähänkin taloon ja samalla olette sitten todennut, että paljon on vielä tehtävää. Monia rakenteellisia ehdotuksia on kyllä jo tehtykin, mutta kyllä meillä hiukan sellainen vaikutelma on, että tässä kaikki etenee aivan liian hitaasti, siis uusi turvapaikkavirasto on jossakin jumissa, eh, eikä tässä oikein vielä olla selvillä vesillä senkään suhteen. Sitten on tällaisia väliaikaisia, ongelmaa lievittäviä mm, toimenpiteitä, mutta ei ongelma ole hävinnyt mihinkään. No, eihän sitä ilman kananmunia hunakasta voi tehdä. Ja tärkeää on, että maahanmuuttoagendaa toteutetaan esimerkiksi Afrikan suhteen oikealla tavalla. Se on ihan totta ja oikein. Neuvosto hyvin nopeasti sai aikaan rajavalvontaviraston, mutta Dublinin suhteen on oltu paljon hitaammin liikkeellä, vaikka ne kuuluvat samaan asiaan. Eli komission jäsen, kyllä tässä oikeaan suuntaan mennään, mutta minulle ja monille täällä parlamentissa ei ole ihan selvää, että myös jäsenvaltiot ovat samalla linjalla kuin komissio. Sitten Elis Lain. Kiitos, kiitokset komissaari valmiudestanne tulla tänne ja myöskin tästä eh, tilannekatsauksen esittelystä. Dublinin sopimustahan ollaan eh, nyt muokkaamassa ja mm, me olemme jo pitkään pyrkineet eh, näihin kysymyksiin. Esimerkiksi solidaarisuus tarkoittaa vastuunkantoa, vastuunkantoa eurooppalaisittain. Ja sen puolesta Euroopan parlamentti on puhunut. Asia nousi esiin muun muassa Metsolan eh, mietinnössä. Mutta aikaa on kulunut vähän liian paljon ja hyvä olisi, jos nyt saataisiin eh, aikaan vahva esitys Dublinin liittyen ja näin voitaisiin eh, saada aikaan se, että komissio todellakin voisi painostaa neuvoston suuntaan, että huomioitaisiin nämä elementit, vahvat elementit, jotka tarvittaisiin, esimerkiksi vastuunkantoon liittyvät pysyvät rakenteet ja ylipäätään vastuunkantoon liittyvät kysymykset. Ja erittäin mm, tärkeää on muistaa myöskin se, mitä mieltä tuomioistuin oli näistä uudelleen eh, sijoittamiskysymyksistä. Tässä eh, on ollut häpeällistä se, miten jäsenmaat ovat reagoineet. Kun nyt katsotaan, että 2016 neljässä kuussa eh, Kanada omalle alueelleen otti 40 000 asukasta ja sitten 160 000 kahden vuoden kuluessa oli kyse EUsta, eikä ole tähän päivään mennessä päästy edes 28 000. Eli kunhan nyt toivottavasti mahdollisimman vahva kanta saadaan hyväksyttyä, tärkeää olisi, että ryhdyttäisiin todellisiin toimiin. Ongelman ydin on neuvosto ja ilman muuta sen pöydän ympärillä istuvien edustajien itsekkyys tärkeää olisi huomioida alkuperäisen maahanmuuton agendan henki ja tärkeää olisi myöskin, että ei lähdettäisi nyt kuitenkaan ulkoistamiskysymyksiin, kun rajoista puhutaan. Libyan kysymys on todella huolestuttava. Se huolestuttaa varmasti meitä kaikkia, mitä tulee ihmisoikeuksiin esimerkiksi. Euroopan neuvostossahan pyydettiin Italian hallitukselta selvinnystä niistä sopimuksista, sopimuksista, joita se on solminut Libyan kanssa. Ilmeisesti eh, toimittajat olivat eh, kiinnittäneet huomiota ihmissalakauppaa harjoittaneisiin tahoihin. Vaikuttaa siltä, että näissä välintuloissa ei toimita loogisesti, sillä olisi eh, ensin pitänyt taata turvalliset olot pakolaisille, pakolaisleirit tässä mukaan lukien. Eli nämä turvallisuuteen liittyvät toimet olisi pitänyt ensin huomioida myöskin palautuksiin liittyen ja vasta sen jälkeen ryhtyä neuvottelemaan sopimuksista eh, maan kanssa. Tässä todellakin nyt eh, on menty vaarallisille vesille ja todella on loukattu ihmisoikeuksia eh, huomattavalla tavalla. Kollegat, muistakaa että kaksi minuuttia kullekin, koska muuten aika ei riitä kaikille. Sitten Osmanova, olkaa hyvä. Äh, komission jäsen, haluaisin kiittää teitä puheenvuorosta. Sanoitte, että tarvitaan lisäponnisteluja tehokkaaseen palauttamiseen, mutta Euroopan komission tietojen mukaan tämä 26 prosenttia vuoteen 2015 palautusaste puolitoista miljoonaa vielä palauttamatta, mutta ei ole palautettu. On. Sitten on palautussuuntaviivat. Nämä ovat suuntaviivoja mutta me haluaisimme parantaa yhteistyötä. Meillä pitäisi olla kumppanuuksia lähtömaiden kanssa. Herra Juncker sanoi puheessaan Euroopan unionin tilasta, että pitäisi vauhdittaa tätä vauhdittaa palauttamisia. Mitä mieltä te olette ää, äh, laittomasti oleskevien maahanmuuttajien palauttamisesta. Mitä esteitä on? Ovatko toimet riittäviä? Kiitoksia sitten äh, Frank Engel. Kiitos Claude. Aloitan Schengenistä. Ja täytyy sanoa, että minä olen kyllä erittäin skeptinen komission ehdotuksen suhteen siitä yksinkertaista syystä, että että kun äh, mailla on näitä äh, omia äh, rajaa valvontatoimiaan, niin eivät niistä halua luopua ja olkaa rehellisiä, ihan siellä nyt laitonta maahanmuuttajaa tai terroristia oteta kiinni, mutta näin sitä vaan sitten voidaan äänestäjille selittää, että katsokaa nyt kun meillä on rajavalvontaa, niin olette turvassa ja pyytäisin, että olette äärimmäisen tiukkoja jos tällainen uusi järjestelmä otetaan käyttöön, jossa todella näihin toimiin liittyy myös ehdollisuutta. Siis min, näistä rajavalvontatoimista on luovuttava. Ja katson, että tämä jatkuva hätätila, joka nyt jossain maissa on voimassa, siitä pitäisi kyllä myös luopua. Se on pelkkää tällaista symboliikkaa, vaan Afrikkaan liittyen tapasin juuri Afrikan unionin äh, puheenjohtajan, joka muun muassa sanoi minulle, että niin, Eurooppa voisi nyt ryhdistäytyä ja yrkiä kertomaan, yrittää kertoa meille, että mikä näistä 1500 eri ehdotuksesta nyt sitten tarkoittaa mitäkin ja mitä meidän nyt kannattaisi oikein tässä tehdä. Jopa tämä rahasto ja ulkoisten äh, Äh, investointien rahasto, joka ei ole sama kuin Afrikan hätärahasto, niin mm, kiinalaiset 2016 investoivat 40 miljardia Afrikkaan ja jopa se vipuu, mm, mitä me odotamme rahastolta toisi korkeintaan kolmessa neljässä vuodessa tuon äh, summan. Ei Afrikka tätä meiltä odota, kun meidän täytyy ihan oikeasti pyrkiä nyt niitä lähdön syitä torjumaan. Ja sitten nämä lailliset reitit. Mitä enemmän me puhumme tästä, niin sitä enemmän Unkari sanoo, että tämä on Sorosin suunnitelma. Ja tällä hetkellä tämä suunnitelma on todella vastenmielisen vastakampanjoinnin kohteena keskisessä Euroopassa, mutta se on silti oikea asia, se mikä pitäisi tehdä. Ja meidän täytyy avata laillisia reittejä maahanmuutolle, koska jos emme niin tee, niin sitten markkinat vaan kukoistavat niille, jotka tätä laitonta toimintaa hoitavat ja siitä kovasti hyötyvät. Nyt puhutaan 50 000 niin, entäpä sitten tämä niin kutsuttu Sorosin suunnitelma Unkarissa ylipäätään? No niin, toivon, että ehkä sininen kortti tulee sitten, mutta saapa nähdä. Seuraavaksi Barbara Spinelli, olkaa hyvä. Kiitokset komission Avramopoulos. Viittaisin kirjeeseen, joka tuli tuomioistuimen kautta Italian ministerille. Se olisi voitu lähettää myös EUlle, koska Italian toimethan ovat olleet unionin hyväksymiä ja herra Juncker eh, todellakin on erikseen tässä eh, maininnut Italian tässä 2012 eh, päätös mainitaan. Se on Libyan palauttamispäätös. Ja tässä kolme tärkeää seikkaa nostan esiin, eli että Libyan tilanne ei ole nyt yhtään sen turvallisempi kuin vuonna kaksitoista ja palautettavia saattaa odottaa kidutus ja muut toimet, jotka loukkaavat ihmisoikeussopimuksen artiklaa kolme. Ja jos toimitaan eh, Libyan eh, alueella, se ei kuitenkaan vapauta Italiaa sen vastuusta sopimuksen mukaan. Ja on epäilyksiä myöskin siitä, eh, voidaanko näin taata se, että pelastautuneet ihmiset eivät joutuisi tilanteeseen, jossa heitä uhkaa mm, suuri vaara Libyan palaamisen jälkeen Ja kirjeessä myöskin todetaan, että tulisi pitää eh, huoli siitä, että pelastusoperaatiot eh, myöskin silloin, kun eh, näissä on mukana kansalaisjärjestöjä, hoidetaan siten, että ihmisten turvallisuus taataan. Ja tästä valitettavasti ei keskisellä Välimeren alueella voida pitää kiinni. Eli tämä kirje, sen on Italia vastaanottanut, mutta vastaanottajana olisi voinut olla koko Euroopan unioni. Sitten Cecil Kienge. Grazie, Claude. Eh, Kiitokset Claude. Omalta osaltani myöskin haluaisin kiittää komissaaria tiedonannosta ja ylipäätään komission päivittäisestä työstä. Mehän kaikki tiedämme, että parlamentti 2016 eh, alussa eh, äänesti eh, ennakoivasti eh, Metsolan mietinnöstä. Ja on hieman mm, hankala eh, todellakin toteuttaa käytännössä näitä toimia ja pitkälti se johtuu jäsenmaiden itsekkäistä intresseistä. Ensinnäkin lailliset reitit, jos niitä ei saada aikaan, ja niitähän nimenomaan eh, sinisen korttiinkin liittyen on kehitelty, mutta tärkeää olisi niihin kiinnittää huomiota, sillä jos niitä ei ole, niin pakolaiset joutuvat vääriin käsiin. Dublin sopimus sitten, eh, monet eh, itsekkäistä syistä eh, nimenomaan nyt pyrkivät vain sulkemaan ovia rajojaan eh, silloin, kun eh, kyse olisi ensimmäistä vastaanottomaasta. Ja tärkeää olisi saada aikaan kompromissi. Jos Euroopan parlamentissa tässä on onnistuttu, niin tärkeää olisi, että samaan pääsisi myöskin neuvosto. Ja sitten salakuljettajat ja salakuljetusverkostot. On hyvä, että komissio on kiinnittänyt tähän huomiota ja nimenomaan puhunut Libyasta lähtevien ihmisten suojelusta. Ei voida sanoa, että kyseessä olisi turvallinen maa. Sitä käytetään kautta kulkumaana ja tällöin varsinkin salakuljettajat ovat lähtömaihin yhteydessä. Ja on katsottava myöskin syitä. Ne ovat varsin syvällä ja Euroopan parlamentti on muuten muutama päivä sitten hyväksynyt liikkuvuus- ja maahanmuuttoesityksen ja siitä käy ilmi parlamentin ääni, eli tarvitaan yhteistä toimivaa vakaata strategiaa ja yhteistyötä Afrikkaan päin ja prioriteettina nimenomaan nuoret siellä. Ja sitten kun Dublinin sopimusta uudistetaan, tekin totesitte, että se juuri muodostaa puuttuvan lenkin toimivassa maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelyssä. Ja tärkeää olisi, että tämä tilanne saataisiin korjattua. Kiitoksia sitten Puudil Valero, ole hyvä. Kiitos. Minusta on tärkeää puhua siitä, miten saadaan valtiot kunnioittamaan Geneve-sopimusta pikemmin kuin, että puhutaan siitä, että miten ne voivat sulkea rajat ja lähettää pakolaiset takaisin. Ja no, ajatellaan, että meillä on 60 miljoonaa ihmistä pakolaisena maailmassa. Libanonissa on 1,3 miljoonaa pakolaista ja se on vain joka neljäs henkilö. Turkki on ottanut vastaan yli 3 miljoonaa, Jordania 300 000 ja niin poispäin. Mutta EU-ssa 2016 vastaan että annamme suojaa 700 000 ihmiselle komission omien tilastojen mukaan. Ihan hyvä niin, mutta heistä 45 000 Saksassa. Se merkitsee sitä, yli puolet on tullut Saksaan. Ja jos tätä lasketaan henkilökohti per capita, niin henkilökohtainen Ruotsi ottaa 7040 ihmistä, miljoonaa asukasta, ja Puola ottaa vastaan 10. Meillä on paljon tätä tehtävänä solidaarisuuden parissa jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden kanssa. Tiedät, että komissio on omistautunut tälle asialle ja haluaisinkin tietää, miten komission jäsen Avramopoulos saa kaikki jäsenet ottamaan ihmisiä vastaan. Minusta on hyvä, että komission jäsen otti esille mahdollisuuden laillisista teistä. Eikä myöskään kaikille niille, jotka ovat korkeasti koulutettuja, eikä vain pakolaisille, vaan muillekin korkeasti koulutetuilla. Meillähän on sinisen kortin direktiivi, ja sitten meillä on ihmisiä, jotka eivät ole korkeasti koulutettuja. Eli samalla tavalla kuin meren yltää paljon pakolaisia, paljon tulee myöskin paljon talousmaahanmuuttajia. Heitä tulee riippumatta siitä, kuinka no- nopeasti me yritämme heitä hertuullaisia. Meillä täytyy olla keinoja heille tulla tänne laillisesti. Finally, Mrs. Rosenberg, please. Rosenberg, olkaa hyvä. Kirja Pitrope, ευχαριστούμε. Kiitos puheenjohtajakomission jäsen. Kiitämme teitä tästä hyvin yksityiskohtaisesta, selkeästä tilannekatsauksesta komission toimien suhteen. Halusin esittää teille kysymyksen Kreikkaan liittyen. 26.9. tähän ää, päättyi äh, järjestelmä äh, sisäisiä siirtoja varten. Ehkäpä olette kuullut muuten, että EUn ja Turkin äh, välistä sopimuksesta huolimatta siirtolaisvirta on nyt jälleen ollut kasvamaan päin. Ja pakolaispaine, joka maahamme kohdistuu, on nyt jälleen todella lisääntynyt. Tekeekö komissio yhteistyötä Kreikan hallituksen kanssa? Onko teillä ajatuksia siitä, mitä olisi nyt sitten tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun tämä uudelleensijoitusjärjestelmä tuli päätökseen 26.9. Olemme kuulleet, että on tarkoitus perustaa vielä viisi uutta pidätyskeskusta näiden uusien siirtolaisvirtojen vuoksi. Kiitoksia ja komission jäsen nyt teillä on tilaisuus vastata. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää teitä kysymyksistä. Osa niistä meni vähän päällekkäin tai sisäkkäin Yritän kuitenkin vastata täsmällisesti. Olen täysin samaa mieltä, että strategian täytyy olla kattava. Näin olen saanut alusta lähtien. Tulemme säännöllisesti raportoimaan edistyksestä. Kuten tiedätte, varmistamme, että meillä on merivartiosto, joka tukee meitä operationaalisesti, ja rajavartiosto, mutta vetämme myös jäsenvaltioihin, että he paremmin ja enemmän hyödyntävät sen mahdollisuuksia. Ja kirkkaus esitti kysymyksensä kreikaksi ja vastaa myös. Olen samaa mieltä kommenttinne kanssa siinä, että ne kovat, joita näemme viime vuonna, niitä ei saisi enää nähdä. Meillä oli muodollisia kontakteja Ateenassa hallituksen ja vastuuministeriön kanssa – Ilmalla taattiin, että kaikki välttämättömät toimet oli tehty. Mitä vaikka sää heikkeneekin, meillä täytyy olla inhimilliset olot saarilla. Painotin, että EU tulee jatkamaan tuen tarjoamista. Toivon, että tällaista emme saa nähdä enää. Sitten muitakin kysymyksiä. Ja sitten uudelleen sijoittamisesta. Nämä ovat turvapaikan hakijoita, jotka tätä tämän 75 prosentin kriteerin heidän jäsenvaltionsa kanta on selkeä. He eivät halua uudelleen sieltä niitä, jotka ovat saapuneet Kreikan saarille sen jälkeen, kun Turkin ja Kreikan sopimus on allekirjoitettu. Ne, jotka ovat saapuneet 23.2016 jälkeen Kreikan saarille, ovat EU-Turkki julkilausuman puitteissa Kreikan valtioneuvosto – antoi äskettäin päätöksen. että Kreikka voi lähettää kaksi syyrialaista takaisin siltä pohjalta, että Turkki on turvallinen kolmas maa. Kreikan täytyy nopeuttaa tämän lausumaan täytäntöönpanoa, mutta sen täytyy täytäntöönpanna jokainen näistä tapauksista yksitellen ja turva lausekkeita täytyy toteuttaa ja turkki kreikan sopimuksen nopea täytäntöönpano vähentää lukuja. Tämä koskee ihmisiä, jotka saapuvat luvatta Kreikan saarille. Meidän tavoitteemme on, että kanavat olisivat laillisia. Toiminta ja jäsenvaltiot sitoutuvat uudelleen sijoittamiseen. Se tarkoittaa, että syrjäläiset, jotka ovat Turkissa tai muissa naapurimaissa, Jordaniassa, Libanonissa, että heillä on laillisia reittejä Eurooppaan – sen sijaan, että maksaisivat laittamiselle organisaatiolle ja salakuljettajille. Ja he eivät vaarantaisi elämää se tullessaan Euroopan, mikä on tärkeää. The reform. Kaikki yhteisen äh, pakolaisjärjestelmän osat, niitä täytyy päivittää yhdessä, mutta meidän täytyy täytäntöönpanna yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja että on sitä, että Viro löytäisi nopeasti kompromissin niin, että yksi käymä jäisi yksin. Monet osat paketissa ovat toisissa kytköksessä ja kytköksessä Dubliniin. Näin teen ensi viikolla, Rovi. Tämän talon antama mandaatti lähettää myös voimakkaan viestin neuvostoon. lainenin niin näkökohta Äh, sama, että päätös uudelleen sijoittamisesta pätee syksyn 2017 asti. Velvollisuus uudelleen sijoittaa koskee niitä, jotka ovat saapuneet Italiaan ennen tuolta päivää. Olen rohkannut siitä, että kaikki jäsenvaltiot tehokkaasti soveltaisivat päätös 26 syyskuuta jälkeen. Emme, jätä, me voi jättää Italiaa yksin vastaamaan näihin haasteisiin. Mutta nähdäänpä asian hyvät puolet. Uudelleen me alkaa toimia. Mitä se pyrkiä siihen, että 90 prosenttia Italia-Kreikan pyynnöistä toimisivat. Yhteistyön pohjalta olemme uudelleen sitten yli 30 000 ihmistä. Järjestämme täytäntöönpanon kautta olemme luoneet luottamusta jäsenvaltioiden keskelle. Ja olemme luoneet aidosti eurooppalaisia tiimejä, jotka aidosti hallinnoivat eurooppalaista kriisiä. Kaikilla kysymyksiä Libiasta. Meillä on projekteja, joilla tuomme kansainvälistä maahanmuuttojärjestöä ja YK pakolaisasioiden korkeata ja Me pyrimme vahvistamaan niitä. Pitäisi pyrkiä sitä UNHCR ja kansainvälinen maahanmuuttojärjestö ottaisivat käyttää kansainvälistä henkilöstöä Libiassa, mutta uskokaa, että se ei ole helppoa. Turvallisuusriskit ovat suuret. On myös olennaista, että Libian viranomaiset olisivat yhteistyöhaluisimpia näiden organisaatioiden kanssa ja antaisivat niiden henkilökunnalle turvallisen ja esteettömän pääsyn kaikkiin ää, sijoituskeskuksiin – ja lähtöpisteisiin ja noudattaisivat suosituksia. Komissio pyrkii rahoittamaan 46 miljoonalla eurolla projekti, joka Italia täytetään panisi, joka tärkeä osa olisi tukea Livian viranomaisia, että nämä vähitellen kasvat kykynsä hallinnoida maansa eteläistä osaa. me pyrimme luomaan turvallisuusolot, jotka mahdollistavat tämän. Mä näemme, että myöskin epäsäännölliset Libyan etelärajan ylitykset, niin voitaisiin vaikuttaa EUn interventiolle. nykyisessä vaikeassa tilanteessakin EU tarjoaa tukea sillä, että Libyan taloudellisesta maahanmuuttajista suurin osa vasioita takaisin ja UNHCR aloittaa tämän ohjelman. Voitaisiin tässä kuussa. Ja EU tukee myös hätäevakuointia Libiasta Nigeriin, kun kyseessä ovat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. remark for you as a reply. Roberta, I replied to your question at the beginning. I'm sure you are listening. Minä olen varmaan vastannut sinulle. Varmasti kuuntelit. vaikutelmani niin on, minulla on vaikutelmani raja, rajavalvonnasta. Ihmiset, jotka ovat erittäin huolestuneita, pyrimme laittamaan hyvän tasapainon. Me haluamme taata, että sisä, rajojen valvonta olisi viime käden toimi. Että naapurimaat olisivat täysin mukana rajoittamassa, mahdollisimman vähän sisäistä liikkuvuutta silloin, kun sellaiset toimet ovat välttämättömiä. Mä painotan Afrikan suhteen laillista maahanmuuttoa ja uudelleen sijoittamista – meidän täytyy täytäntöön panna kattavaa EU-lähestymistapaa, että karvaisemme epäsäännölliset ja hallitsemattomat virrat turvallisten ja hyvin hallinnoitujen juridisten kanavien kautta. eu yhteistyön kolmansien maiden kanssa täytyy olla tärkeämpi osa eu yleistä yhteistyötä maahanmuuttovirtojen hallitsemiseksi. maailma tehnyt erotuksen, että tekisimme läheistä yhteistyötä kunnettaen niiden kansallista toimivaltaa ja näiden talouksien tarvetta. Meillä on pilottiprojekteja välistä laillisia muutto valittujen kolmasien maiden kanssa EU-rahoituksen tuella. Aina kontakt, kontaktoivat tästä tämän myynnön. Ja selvittelemme tätä uudelleen sieltä on erittäin tärkeää. Toimintasuunnitelma, mitä myöskin vähentää paineita keskivälimäärän reitillä lisää solidaarisuutta maavalinta ottaa myös huomioon UNHCRn suunnitelmat, jossa on väliaikaista maahanmuuttoa, tilapäistä maahanmuuttoa vaikeimmassa asemassa oleville pakolaisille Libiasta. Nigerian ja Chadin ohjelmat ovat tärkeitä. Nigerian kanssa meillä menee oikein hyvin, Chadin kanssa vähän ongelmia. Meidän täytyy yhdessä hallita, hallita maahanmuuttovirtoja. Ja nyt taas puhun äidinkieltä. Toista vielä kerran. Tätä meidän prioriteettimme on uudelleen sijoittaa kaikki, joihin nämä päätökset voivat koskea, mutta Italia ja Kreikkaa ei jätetä yksin. Alusta lähtien olemme auttaneet näitä kahta maata, johon kohdistuu eniten painetta ja jatkamme sitä. Euroopan komissio jatkaa sekä operationaalista että taloudellista tukea ja tukea niiden uudelleen sijoitusohjelmille ja julkaisemme tasaisia edistymisraportteja. On paljon myönteisiä viestejä jäsenvaltioista. Ravakki Ange esittää myös kysymyksen. Ranska. Meilläkin on huolemme. Libyassa. Prioriteettimme, kuten mainitsin, on taata, että meidän kumppanimme voisivat lähettää henkilöstöä paikan päälle. Nyt meillä on talousmaahanmuuttajia, jotka haluavat, heidän pitää palata kotimaihinsa ja mutta työtä on vielä tehtävänä. Toivon, että voimme tavata pian uudestaan. Uskon, että olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Olen käytettävissä ja voin palata että ymmärtäisimme tilanteen paremmin. Ja sanoisin vielä, vielä kerran sen, minkä sanoin, kun tulin tänne huoneeseen. Olen kiitollinen teidän tuollemme, toistanne. Se, mikä me olemme saaneet aikaan, olemme saaneet aikaan teidän toille. Ja ajatellaanpa, että, ne, että neuvosto olisi yhtä yhteistyöhallinnon kuin parlamentti, niin Eurooppa olisi paljon parempi paikka. Suuret kiitokset äh, komission jäsen, eh, kun tuossa minua kehutte, en tiedä auttaako se minua eh, tässä jäsenten suhteen vaiko eikä, mutta kiitokset kuitenkin. No niin, ja nyt meillä on eh, seuraava komission jäsen jo ovella, joten kyllä tässä kirjettä pitää meilläkin. Arvostan sitä, että teillä oli aikaa tavata meitä ja kiitoksia siitä, että säännöllisesti tulette meitä tapaamaan. Ja Mehän tapamme teidät, mm, teitä myös muissa ympyröissä ja muihin aiheisiin liittyen, emmekä vain täällä. Kiitos paljon. Ja nyt tuolla taitaa olla toinenkin komission jäsen jossakin jo tulossa.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 colleagues. Um... Kollegat, nyt voimme jatkaa kokousta. Pahoittelen tuota pientä hetken taukoa tässä välissä. Esityslistan kohta 10. Sir Julian King, äh, turvallisuusunionin äh, siitä vastaava komission jäsen. Komissio esitteli koko joukon asiakirjoja, jotka liittyvät kyberturvallisuuspakettiin, resilienssi, pelote ja puolustus, vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen Euroopan unionille. Meidän äh, valiokuntamme on hyvin, hyvin kiinnostunut äh, luonnollisesti äh, näistä kaikista kysymyksistä ja perusoikeuksien suojelemisesta Euroopan unionissa. Onpa mukavaa, että sen King on vieraanamme. Hän on juuri äsken terrorismi valiokunnalle, uudelle alivaliokunnalle käynyt esittelemässä näitä asioita. Mukavaa, että pääsitte myös tänne liveen. Teillä on myös tausta-asiakirjoja käytössänne, muun muassa todella tämä pelote ja tausta asiakirja ja tähän on todella sitten viittaatte. Sir Julian, onpa mukavaa, että olette vieraanamme. Olkaa hyvä. Kiitoksia kutsusta, puheenjohtaja, ja kiitokset kaikille siitä, että olette tullut seuraamaan tätä kokousta. Tässä nyt pari komission jäsentä peräkkäin, Avramopoulos ja King teidän sitoutumisenne yhteisen asian hoitamiseen on kyllä aivan esimerkillistä, hyvät naiset ja herrat. Minä puhun nyt siis kyberturvallisuudesta. Tähän asiaan liittyy koko joukko esityksiä juuri tällä hetkellä monessa valiokunnassa on nimittäin nämä asiakäsittelyssä ja ne valiokunnat tekevät tärkeää työtä tässä yhteisessä toimessamme, mutta minulle oli tärkeää päästä tänne kansalaisvapauksien valiokuntaan puhumaan asiasta, koska teillä on erittäin erittäin merkittävä rooli tässä työssä joidenkin muiden tahojen kanssa yhdessä täällä Euroopan parlamentissa. Enkä suinkaan katso, että kyse olisi yksin omaan siitä ulottuvuudesta, joka käsittelee suoranaisesti kyberrikollisuuden torjuntaa. Ei, kyse on tietenkin turvallisuudesta laajemmin ja juuri LIBE-valiokunnan ydinosaamisesta, joten kiitos siitä, että sain tulla puhumaan teille tästä asiasta ja kiitos siitä, että olette tähän työhön niin sitoutuneita. Te tiedätte, koska tästä olemme puhuneet aiemminkin, että ne valtavat äh, hyödyt, joita äh, yhteenliittynyt maailma äh, tuo mukanaan, myös tuovat mukanaan tiettyjä vaaroja ja haasteita siitä, kun kaikki liittyy kaikkeen ja kaikki on verkostoitunutta. Ja jos tätä ei tunnusteta ja jos ei tehdä mitään haasteisiin vastaamiseen turvallisuuden lisäämiseksi kyberalueella, niin vaarana on, että vesitetään turvallisuus ja kansalaistemme luottamus tähän verkostoitumiseen, joka on hyvin tärkeä osa tulevaisuuttamme, joten tämä on erittäin tärkeää meille kaikille. Tämä on hyvin laaja-alainen kysymys ja on mukavaa, että minä ja muut komission jäsenet saamme nyt tehdä yhteistyötä tehdäksemme ehdotuksia keskustelun pohjaksi jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille niin, että voimme sopia yhteisestä suunnasta. Ei tässä nollasta lähdetä. 2013 tuli kyberturvallisuusstrategia, samoin sitten tietosuojadirektiivi on pohjannut sille liittyen esimerkiksi sitten se, että voidaan suojella kriittisiä infrastruktuureja, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja kun puhutaan kyberturvallisuudesta, niin <laughs> tilanne kehittyy hirvittävän nopeasti. Ja siksi katsommekin, että nyt olisi tarpeen tuoreeltaan tarkastella tätä kokonaisuutta. Esimerkiksi esineiden internet, kymmeniä miljoonia lisälaitteita, jotka ovat yhteydessä nettiin ja kaikki mikä tuo mukanaan hyötyä, niin sitä jotkut voivat äh, käyttää myös saadakseen aikaan haittaa. Ja kyberuhat ovat yhä strategisempia on jopa kykyä vaarantaa kriittisiä infrastruktuureja ja jopa kyseenalaistaa demokraattisten toimielinten toiminta. Ja samoin IT-alalta tämä laajenee nyt muille aloille, kuten vaikkapa tärkeille talouden aloille. Ja asiakirjoissa, joita olette saaneet, olemme pyrkineet vastaamaan näihin haasteisiin yli neljä tuhatta lunnasvaatimusta internetissä koneiden kaappauksia tapahtui päivässä. Ja me olemme nähneet, kuinka merkittäviä vaikutuksia tämän alan toimilla ja uhilla voi olla 150 maahan näitä uhkia on ne todella kohdistunut. Viime mm, kuussa kolmeen pilarin perustuen ehdotamme todella toimia, nimittäin resilienssi, pelote ja puolustus. Ja kaikilla näillä aloilla meidän on puhallettava yhteen hiilen kautta koko Euroopan unionin, mutta myös laajemmalti kansainvälisen yhteistyön puitteissa. Tämä on aihe, jonka tiedän olevan hyvin lähellä Euroopan parlamentin sydäntä. Viimeksi Strasbourgin täysistunnossa keskustelimme asiasta kyberturvallisuusmietintöä käsiteltäessä ja näin ollen tiedänkin, että te tiedätte, kuinka tärkeää on saada aikaan edistystä näissä asioissa. Ja neljäs pilari on mutta ensimmäinen pilari on todella siis tämä resilienssi, vastustuskyky. Meidän täytyy vahvistaa resilienssiämme niin, että meitä vastaan on vaikeampi hyökätä ja että voimme vastata nopeasti, jos meitä vastaan hyökätään. Ja osana pakettia komissio ehdottaakin vahvemman EU-kyberturvallisuusviraston perustamista Enisaan pohjaten, jonka monet teistä tunnette hyvin, mutta niin, että sillä on myös uusia vastuualueita, toimivaltuuksia ja voimavaroja niin, että voimme koordinoidusti vastata hyökkäyksiin, jos niitä tapahtuu. Lähtökohtana on luonnollisesti Nitsan direktiivi, mutta meidän täytyy katsoa, miten se toimii ja meidän on laajennettava mm, tätä suojelua pidemmällekin kuin kriittisen, kriittisten alojen suojeleminen. Voi olla muitakin aloja, kuten ihan julkishallinto ja sitten vaikkapa siihen liittyen sairaalat ja sairaaloihin kohdistuneet hyökkäykset. Samoin tarvitaan tällaisia vast, uh, uhkaa tiimejä, jotka voivat toimia nopeasti kun uhka todentuu. Sitten EU-laajuinen puitteista, jonka tarkoitus on varmistaa se, että turvallisuus on sisään rakennettuna uusissa tuotteissa ja palveluissa, eli niin kutsuttu security by design, eli todella turvallisuus- ja suunnitteluvaiheessa. Ja kymmenet eh, miljardit uudet eh, mukana olevat laitteet ovat jo eh, turvallisempia kuin vanhat ja niitä on voitava päivittää myös uhkien päivittyessä ja muuttuessa. Tarvitaan EUn laajuista sertifiointijärjestelmää, joka pohjautuu jo olemassa oleviin malleihin, joita on ihan hyviä, mutta joka sitten tarjoaa hyvin kattavat Euroopan laajuiset säännöt ja standardit niin, että kansalaiset, kuluttajat tietävät, että, että mm, he voivat luottaa hankkimiinsa tuotteisiin ja että valmistajat voivat turvallisuutta käyttää myös laadun takeena ja sellaisena, että se määrittelee heidän markkinoimaansa tuotetta. Eli Kulttuuri on sitten myös hyvin tärkeä asia, koska 95 prosentissa onnistuneista hyökkäyksistä kyse on ihmisten toiminnasta, eli esimerkiksi kyberhyökkäykset tapahtuvat helposti, koska salasanat ovat heikkoja, koska ei ole huolehdittu varmuuskopioista ja niin edelleen. Ja me olemme tehneet yhteistyötä kyberturvallisuusriskiohjelmista ja todella päivittymisestä jatkuvasti. Resilienssin vahvistaminen tarkoittaa myös sitä, että meillä on ihmisiä, joilla on tätä pätevyyttä hoitaa tätä asiaa. Meillä on jopa 350 000 ihmisen vaje vuonna 2022, eli nyt koulutukseen täytyisi todella, todella panostaa. Ja Kyllä se vaan elämän tosiasia on, että monet eurooppalaiset valmistajat ovat riippuvaisia kriittisen teknologian hankkimisesta Euroopan unionin ulkopuolelta. Ja me näin ollen haluammekin myös vahvistaa Euroopan teollisuutta – näin, näin ehdotuksinemme. Esimerkiksi julkisen ja yksityisyyden kumppanuus kyberturvallisuuden alalla, joka toivottavasti vapauttaa 1,8 miljardia euroa investointeja vuoteen 2020 mennessä, mutta kun Yhdysvalloissa pelkästään tänä vuonna asiaan käytetään 17 miljardia dollaria, eli me emme kyllä vielä ole ollenkaan samalla tasolla myöskään uhkaan vastatessamme. Ja me ehdotamme tällaista Euroopan kyberturvallisuuskompetenssiverkostoa niin, että Euroopan kyberturvallisuustutkimuskompetenssikeskus voisi olla ikään kuin tällainen hubi sitten kaikelle toiminnalle ja viite ryhmä kaikille yrityksille ympäri Eurooppaa. Pilottihanke on käynnistymässä ihan piakkoin ja toiminta sitten ensi vuonna. Resilienssi merkitsee myös sitä, että voidaan vastata, kun isoja kyber hyökkäyksiä tapahtuu, niin kuin viimeaikaiset hyökkäykset ovat meidän osoittaneet. Meillä on jo jonkin verran edistystä asiassa, mutta ei mitenkään vedenpitävää. Ja nyt meidän täytyy testata ja arvioida sitten äh, rajat ylittävissä tapauksissa vastaustamme ja yhteistyötä. Se, että meitä vastaan on äh, vaikeampi hyökätä, on tietenkin osa vastausta, mutta tämän lisäksi tarvitaan myös äh, uskottavia toimia hyökkääjien toiminnan estämiseksi, ovatpa ne sitten hakkereita tai mm, toimijoita, jotka toimivat joko julkisen tai yksityisen edun ajamana. Ja tässä todella meillä täytyy olla jäljitettävyys, tunnistaminen, tunnistaminen jäljitettävyys ja sitten kunnon tuomiot tietenkin mm, asian äh, tarkastelun jälkeen, mutta kyllä siis lainvalvontaviranomaisten täytyy myös olla teknologian kehityksen kanssa samalla tasalla ja meidän täytyy toden totta vahvistaa yhteistyötä äh, tällä alalla. Europolia voidaan käyttää tällaisena keskustahona äh, rikollisen kyberalan torjumisessa tarvitaan todisteita ja erityisen tärkeää tällä alalla on huolehtia toimista myös tiettyjen esteiden poistamiseksi vaikkapa todistusaineiston vaihtamiseksi ja välittämiseksi. Kyllähän kyse on ihan määritelmällisestikin rajat ylittävästä toiminnasta, kun tieto liikkuu liikkuu ja mitään kansallisia rajoja ei tietenkään tunneta eikä tunnusteta, joten yhdessä komission jäsen Jourovan kanssa teemme ensi vuoden alussa joukon ehdotuksia, jotta pääsyä sähköisen todistusaineiston äh, saatavuuteen voidaan helpottaa. Ja samoin äh, vahvistamme äh, kapasiteettiamme tietyn tyyppistä kyberrikollisuutta tutkia ja sitten mm, rankaista siitä esimerkiksi lapsiporno ja tämän lisäksi on tulossa myös muita alueita. Me ehdotamme, että muun muassa maksupetokset otetaan tähän työhön mukaan, siis se on yhä enemmän verkossa tapahtuvaa ja kun ajatellaan petoksia, joita kohdistuu maksutransaktioihin, kyse on paitsi fyysisistä myös virtuaalivaluutoista ja rajat ylittävät rikokset tulee voida tutkia ja niistä tuomita huomattavasti helpommin kuin tähän asti. Sitten myös jäsenvaltioiden puolustuskapasiteetti paketti. Tähän koko asiakokonaisuuteen liittyy selvästi myös puolustuspuoli ja haluamme tehdä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä voidaksemme tarkastella eurooppalaista puolustusrahastoa, jonka kautta voitaisiin rahoittaa kyberturvallisuuskapasiteettia. Ja samoin sitten myös kansainvälisiä prosesseja tulee vahvistaa niin, että eri valtiot kunnioittavat kansainvälistä lainsäädäntöä myös kyberalueella. Ulkoisen neuvosto kesäkuussa hyväksyi kyberdiplomatia-välineistön työkalupakin, jossa on koko joukko mahdollisia vastatoimia sellaisia tahoja vastaan, jotka kohdistavat aggressiivisia toimia meihin. Nämä erilaiset seuraamukset mukaan lukien ovat mahdollisia. Lisäksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä avainkumppaniemme kanssa – meidän täytyy jatkaa yhteistyötä YK puitteissa, pyrkiä aikaansaamaan mahdollisimman laajaa tukea myös naapuriemme ja kolmansien maiden resilienssiä vahvistaaksemme, mutta samalla ehdotamme toimien ryhtymistä yhteistyön syventämiseksi Naton kanssa, koska EUn ja Naton äh, viime vuotinen Varsovan julkilausumahan oli hyvin kunnianhimoinen ja nyt tarvittaisiin sitten äh, toimia. Kyllä äh, edistystä jo on aikaan saatukin ensimmäistä kertaahan EUn ja Naton henkilökunnat järjestävät mm, harjoituksia ja harjoittelevat yhdessä. Ja saapa nähdä, voimmeko mennä tätäkin pidemmälle, voidaksemme edelleen oppia toinen toiseltamme Ähm, kyber- ja hybridiuhkien äh, osalta. 27. syyskuuta komissio hyväksyi myös tiedonannon liittyen laittomaan sisältöön internetissä. Viittaan siihen, koska sehän liittyy äh, tähän äh, samaan asiakokonaisuuteen. Ja tuossa tiedonannossa luodaan periaatteet ja suuntaviivat verkkoalustoille, jotta ne toimisivat proaktiivisesti tunnistaakseen, löytääkseen tällaista sisältöä, internetistä laitonta sisältöä, kuten vaikkapa vihapuhetta ja niin edelleen. Ja kyse on tietenkin samalla perusoikeuksista ja niiden kunnioittamisesta mm, tässä tänään muistutan asiasta, josta olemme puhuneet jo aiemminkin, eli että ei tässä nyt ole tarkoitus sanoa, mikä on laitonta ja mikä laillista. Ei, vaan äh, siitä sovitaan toisaalla äh, eri lainsäädännössä, mutta netissä on äh, materiaalia jopa tunnetuilla alustoilla, jossa kehutaan terrorismia tai jopa neuvotaan ihmisiä toteuttamaan terroristi-iskuja. Ja kun tämä on laitonta, niin ähm, yritysten verkkoalustojen täytyy toimia tällaisen sisällön poistamiseksi entistä tarmokkaammin. Ja saa nyt sitten nähdä, mitä verkko alusta ja operaattorit meille vastaavat. Meidän on nyt loppuvuonna tarkasteltava tilanteen kehittymistä ja ensi vuoden alussa sitten arvioimme, onko edistystä aikaansaatu näiden ongelmien suhteen kylliksi vai täytyykö meidän ryhtyä lisätoimiin muun muassa ihan sitten mahdollisesti tehdä lainsäädäntöehdotuksia nykyasetuksen täydentämiseksi. Hyvät parlamentin jäsenet, ensimmäiset äh, kunnianhimoisen mielestäni kunnianhimoisen kyberturvallisuuspaketin äh, äh, osat ovat nyt teidän salillanne yhdessä todella ison komission ja sen joukon kanssa yhteistyössä olemme asiaa valmistelleet ja nyt sitten olemme kertomassa teille ja muille valiokunnille siitä, miten asiaa haluattekaan edistää todella tämä todistusaineisto, sähköinen todistusaineistoon liittyvä ehdotus tulee mm, varhain ensi vuonna ja kaikki tämä yhdessä on tarkoitettu vahvistamaan kyberresilienssiämme niin, että olemme tämän alan uusien haasteiden tasalla. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos teille. Ja nyt sitten on jäsenten vuoro. Ensimmäisenä Roberta Metsola, olkaa hyvä. Thank you, Commissioner, and please apologize. Pyydän anteeksi komission jäsen, joudun lähtemään sen jälkeen, kun puhuitte seuraan toista valiokuntaa. Minä täytyy tulla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Kiitos, että tulitte jälleen tänne. Kiitos kaikesta työstä ja omasta aloitteesta parantaa EUn turvallisuuskehikkoa ja erityisesti kyberturvallisuutta, kyberrikollisuus ja jatkuva sen harjoittajien toimintatapojen kasvava monimuotoisuus. Se on ongelma. Kyberrikollisuus iskee kaikkien kaikkialla ihmisen katsomatta. Se myöskin koettelee meidän kriittisiä infrastruktuuriongelmia. Kun 5G on tulossa, riskit vain kasvavat ja meidän täytyy varmistaa, että meidän järjestelmillämme ja myöskin lainvalvon alla viranomaisilla mahdollisuudet keskeyttää hyökkäykset ja kiristysyritykset. Tämä paketti on siis tervetullut meille ja käy kaikkiin yksityiskohtiin, mutta erityisesti haluan ää, tukea ne Enisalle. Me haluaisimme, että Enisalla olisi pysyvä mandaatti auttaa jäsenvaltioita kyberhyökkäyksen ehkäisemiseksi. Täytyy pitää huolta, että se on henkilöstöltään muiden virastojen veroinen, että sillä on riittävästi resursseja välttämättömien re- toimintavalmiuksien luomiseksi, kyberrikosten ehkäisyssä auttamiseksi. Meidän täytyy myöskin saada petosdirektiivin hyväksyttöön, niin, että se se laajentaa rikokset virtuaalirakennuksia erilaisiin maksuihin ja transaktioihin, kun ky- kybervaluutat ovat muodostumassa normiksi. Tämä olisi tärkeä askel eteenpäin. Kyberreaktio yksi kautta meitä iskemään laajamittaisesti, kun kyberhyökkäys tapahtuu. Se on välttämätöntä kun tunnistetaan, ää, syytetään ja sitten maasti rankaistaan kyberrikoksista. haluaisin, että jäsenvaltiot lisäisivät yhteistyötä ja koordinaatiota taistellakseen tällaista rikollisuutta vastaan paremmin suojellakseen kansalaisia lapsia, yritysten tietojärjestelmiä, yritysverkkoja ja infrastruktuuria. Tämä täytyy totta kai ottaa huomioon laittoman sisällön poistaminen, kun palveluntarjoajat saavat siitä ilmoituksen. Kiitoksia. Kollegat en maininnut, meillä on aikaa puoli viiteen, eli 25 minuuttia vielä, joten pyytäisin, että nyt mm, puhutte mahdollisimman lyhyesti Virkit Sippen. Kiitos ja kiitos tästä toista tapaamisesta täällä parlamentissa käsitellä tärkeää kysymystä. Voin yhtyä pitkälti jo täällä sanottuun ja esittää muutaman esimerkin, jotka eivät aina tule mielemme. Monet kansalaisistamme eivät välttämättä tiedä tai ymmärrä, mitä digitaalimaailmassa tapahtuu. Apps on helppo ladata, se tuntuu kivalta, hauskalta, mutta sitä ei tiedä, mitä tällöin varsinaisesti tapahtuu. Jotkut eivät välitä, eh, kenelle tietonsa antaa eikä välttämättä tiedä edes sitä, että jos tällaisen eh, latauksen toteuttaa, niin saattaa hankkia itselleen vaikka viruksen. No sitten kun mm, asia etenee, niin, niin, sitten ajattelee, että vienkin näistä omista tiedoistani osan työpaikalle, laitan vaikka muistitikulle ja vien sitten eh, työpaikan tietokoneelle ja sitten toimitaankin suojatussa eh, toimintaympäristössä infrastruktuurista, mutta tällöin sitten ehkä virus siirtyy sinnekin ja vaikuttaa siltä, että ihmiset eivät kovin paljon oikein näistä asioista välitä. Ja jos kyberturvallisuudesta halutaan vakavasti ottaen keskustella, niin on erittäin tärkeää, että myös jäsenmaat tehdään tietoisiksi asiasta. Mediakompetenssi on asia, johon myöskin on kiinnitettävä huomiota. Ja sitten toinen pienehkö esimerkki, kun tieto suojasta ja turvallisuudesta puhutaan, niin reviteknologia on yksi asia. Yhtenä päivänä seisoin supermarketissa eikä minulla ollut riittävästi käteistä, joten otin pankkikortti esiin ja silloin teknisen lukulaitteeseen tämän yleensä laitan, mutta sitten huomasin, että oho, ei tätä tarvitakaan, tätä laitetta ei tarvita, vaan riittää, kun vie vain kortin laitteen lähelle. No, onpa yksinkertaista, jos se näin hoituu. Mutta jos näin on, niin sehän antaa mahdollisuuden rikollisille myöskin, e, jos vaikka joku lähellä selkäni takana jonossa seisoo, niin voi lukea e, omat tietoni. Eli nämä niin sanotut suuret haasteet, niitä toki on, mutta sitten on näitä eh, pieniä, pienempiä asioita, toivottavasti ne eivät unohdu meiltä sillä kun järjestäytyneestä rikollisuudesta puhutaan, niin ei puhuta pelkästään ihmis- tai huumekaupasta enää tänä päivänä. Ennen eh, aina ajateltiin, että eh, pienet eh, rikokset, eh, pikkurikokset, niistä voi tulla osa tällaista suurempaa kehystä ja järjestettyä rikollisuutta, ja niitä ei näin ollen saa unohtaa. Kiitos Birgit todella suosittelen ylimääräistä suojakuorta kortille, jota pitää lompakossa. Kyllä, kyllä, ehdottomasti, niin ettei skimousta pääse tapahtumaan. Eh, olet aivan oikeassa, Virkit. Seuraavaksi Judith Sargentini. Thank you very much, Chair, and uh, this is the second time. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on toinen kerta, kun herra King ja minä istumme saman katon alla. Pari kysymystä sallitte. Olen oikein iloinen, että virtuaali valuutasta puhutaan. Minä käsittelen toista kertaa rahanpääsodirektiivin kanssa ja virtuaalivaluuttaan määrittelyn löytäminen on hankalampaa. Että voitaisiin määritellä, miten sitä ei voi käyttää rahanpessuun Jos Tämä direktiivi tällaisia ratkaisuja siltä näyttää, niin sehän olisi hyvä, hyvä asia. nollapäivät ja takaportit. 2018 on ilmeisesti tuolossa salaukseen asuudesta rikostutkinnassa. Voisitko kertoa vähän lisää? Totta kai me haluaisimme, että tutkijat tekevät työnsä, mutta olemme huolestuttavia, rakennetaan takaovia taitaa olla päivää lähestymistapaa tai määritellä omalla tavalla oma jäsenvaltio oikeuttaa nolla päivää, voimme ostaa sen sen terveestä lehteestä. He pitävät kuitenkin oven auki, kunnes tutkimus tehdään ja, ja se on, tapahtuu laajemmin kuin maassa, eli kun Hollannissa. Ja sitten terroristien ja rikollisten säännön poistaminen verkosta. Euroopassa ei ole mitään selkeää määritelmää siitä, mitä rikollinen terroristinen sisällötä on. Se vaihte, alas, poisottaminen vaihtelee maittain. Sitten tätä ulkoistetaan internet-palvelutarjoajille. Minä sanoisin, että tämä on valtion tehtävä viranomaisille – eikä sitä pitäisi ulkoista kaupallisille osapuolille. Voisimmeko miettiä, että määritelmiä lähennetään ja hitelmistapoja myös, ettei, ettei tämä jää kaupalliselle osapuolelle. Kiitos. And, uh... Kiitokset Iulit ja sitten edustaja Depré, Gérard. Uh, merci, président. Uh, je réclame... Kiitos puheenjohtaja. Pyydän kärsivällisyyttä komission jäseneltä pohjalta. Minä kun en tiedä kyberturvallisuudesta mitään, tuli vielä liian myöhään paikallekin, kun te olitte puheenne parissa. En minä ole paranoidin niin kuin puheenjohtajamme, mutta mitään hyvää turvallisuushygieniaa minulla ei ole. Meillä on ajatus ja kysymys. Yksinkertaisemmin, yksinkertainen ihminen, kun minä ajattelen, että internet on tilaamaan rajoja turvallisuus- ja hyökkäysnäkökulmasta. Ei ole mitään kansainvälistä auktoriteettia, vaan hyökkäykset tapahtuvat eri suunnissa kansainvälistä yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla. Voisitko täsmentää, onko komission ehdotuksessa aikomusta luoda aitoa kyberpuolustuskapasiteettia Ranskan esimerkiksi olemassa yksikkö, joka olisi vastuussa kyberturvallisuudesta. Onko Euroopan tasolla, ottaen huomioon tämä alueellisuus, ei ole hyvin määritelty, Voidaanko olettaa, voidaanko määritellä? omaa kykyä. Sen tarvitsisi jo tuollaiset 350 000 ihmistä. Se on valtava puolustuskapasiteetti, ja sitten ihmiset niputettaisiin keskeiseen eurooppalaiseen yksikköön huippukykyä, eikä se auttaisi sitä tehokkuutta ja mahdollista sisäistöä kansallisessa organisaatiossa tiedonvaihtoinen. Mä sanon, että tämä verkkoturvallisuusvirasto on järjestämässä kilpailua. Se on kyberkilpailu, jossa toisistaan ottavat turvallisuusasiantuntijat mittaa. Mä tarvitsen vähän lisää argumentteja vakuuttaakseni enää sitä. Tämä on aihe, joka minua huolestuttaa, ja ainoastaan terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta on sektori ei tarpeeksi kiinnitä huomattavasti. Nämä ovat näitä lapsia, internetissä näitä ihmiset, nämä perversit, jotka vainoavat lapsia, kätkeen identiteettiinsä ja keksivät erilaisia juonia lasten houkuttelemiseksi. Tähän tarvittaisiin eurooppalaisia suosituksia ja ja haluaisin tietää, mitä lainsäädäntö... Tarkastelemme, mitä omassa maassa ja Kanadassa on tehty tällä alueella. Kiitos. Thank you. Mr. Boni, please. Kiitoksia sitten edustaja Boni. Olkaa hyvä. Yeah, thank you. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos alustuksestanne, hyvä komissaari, ja kiitokset komissiolle tästä kyberturvallisuuspaketista ylipäätään. Kyberuhat ilman muuta kasvavat vuoden 2016 alussa neljä, nelisen tuhatta mm, tällaista kiristysiskua oli ja nyt sitten kasvua on ollut 300 prosenttia vuodesta 2015. 80 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä on joutunut näiden kohteiksi viime vuosina, eli tässä ihan todellisesta ongelmasta todellakin puhutaan. Ja sitten muutama kysymys liittyen tähän pakettiin ja äskeiseen alustukseenne. Ensinnäkin yhteistyö ja koordinaatio. On ihan selvää, että Elisa tarvitsee uuden mandaatin, jotta vahvempi yhteistyö jäsenmaiden välillä mahdollistuu. Toisaalta on vahvistettava yhteistyötä myöskin toimielinten välillä Europolin Lisan äh, ja niin edelleen välillä, koska tietoa ja tietoja kyllä on paljon, mutta on tärkeää, että ne analysoidaan huono, huolella ja mahdollisimman nopeasti. Kohdassa kaksi totesitte myöskin, että yhteistyö työhön Naton kanssa on ryhdytty ja tämä on tärkeää, sillä tässähän ei puhuta pelkästään siviilipuolen uhista ja ongelmista, vaan tässä myös hybridisota tulee kuvaan mukaan ja puolustuskysymykset niin ikään. Mutta tässä varmasti nyt kyseessä on alku ja toivottavasti tästä päästään sitten kestäväpohjaiseen yhteistyöhön, johon sisältyvät koulutustoimet, harjoitukset ja niin edelleen. Ja niin kuin Virki totesi, yksi tärkeä asia on tiedottaa ihmisiä tästä ongelmasta, sillä monet asiat ovat sellaisia, joissa kansalaisten tulee saada parempi käsitys tilanteista. Sitten merkinnät ja sertifioinnit. Komission esittämistä asiakirjoista käy selvästi ilmi se, että tähän suuntaan on mentävä, mutta toisaalta meidän tulee välttyä tilanteelta, jossa e, yksi sopii kaikille lähestymistapa olisi vallalla, sillä tässä on oltava yhteydessä monin eri edustajiin ja mm, teollisuuden aloihin. Eli merkinnät tietysti tärkeä asia, mutta asiat tulee hoitaa kunnolla siten, että eri kumppanit huomioidaan ja että saadaan aikaan mahdollisimman selkeät ratkaisut. Ja mitä tulee sitten suuntaviivoihin eh, laittomien toimien osalta, olen yhtä mieltä siitä, että on katsottava, miten tällaiset ohjeet toimivat ja sitten tulevina vuosina on mietittävä ratkaisuja mahdollisen lainsäädännön muodossa. Mutta kysyisin, mitä mieltä tästä varsinaisesti olette, sillä monissa maissa eh, on huomattavia eroja. Joissain maissa – ohjeet varmasti täytäntöön pannaan kunnolla, mutta sitten on maita, joissa asiaa ei pidetä riittävän tärkeänä. Eli miten vahvempi täytäntöönpano voidaan hoitaa kaikkiin eri kumppaneihin päin. Kiitoksia. Seuraavaksi Marju Lauristin. Ole hyvä. Thank you very much, commission. Kiitos komission jäsen siitä, että olette tullut vieraaksemme kertomaan tästä erittäin erittäin tärkeästä uudesta ehdotuksesta. Kun tätä tehtyä työtä tarkastelee, niin tässä on hyvin, oikein hyviä ehdotuksia, paitsi niitä, jotka liittyvät suoraan kyberturvallisuuteen ja tähän teknologiseen puoleen myös, mitä puhutte ihmisten valistamisesta ja heidän tietämyksensä vahvistamisesta tällä alalla. Ja Mm, liittyen itse asiassa siihen, mitä Boni juuri äsken sanoi, niin hiukan jään kaipaamaan, tai todella jään kaipaamaan, ja mikä mielestäni myös aiheuttaa tässä hämmennystä, on selkeä määritelmä puute. Mitä kyberrikollisuus on? Mitä kyberturvallisuus on? Ja mitä on digitaalinen rikollisuus, jonka mainitsit, tai digitaalinen turvallisuus? Eiväthän ne ole ihan sama asia kuin kyber vastaavat. Ja kun puhutaan sitten yksityisyyden suojasta, puhutaan ihmisten digitaalisesta turvallisuudesta, niin ei näitä ongelmia voi ratkaista yksinomaan tällaisen asetuksen kautta tarvitaan ihan uutta lainsäädäntöä, nimenomaan rikoslainsäädäntöä, koska tässä uudessa ympäristössä syntyy aivan uudenlaisia uhkia, jotka saattaisivat johtaa erittäin erittäin vakaviin vaikutuksiin ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, heidän kotiensa turvallisuuteen ja niin edelleen. Eli mikä kun puhutaan yhteistyöstä komission ja Euroopan kanssa, niin mitä te olette mm, tehnyt, koska kyllä rikoslainsäädännössä tarvitaan selkeämpiä ja ehkä kattavampia uusia lukuja liittyen näihin digitaalialan uhkiin, paitsi kyberturvallisuuteen kapeasti, niin paljon laajemmalti hyvin kiireellistä mielestäni olisi, ja tätä tulen pyytämään teiltä ja komission jäsen Jourovalta, eh, erityisagenda juuri siis naisten, lasten Äh, tilanne ja oikeudet, äh, kun puhutaan äh, lapsista ja lasten suojelemisesta, erityisesti esimerkiksi yksityisyyden suojan alalla. Ja kun me olemme yrittäneet saada lapsia varten omia määräyksiä, niin laillinen seinä on ollut vastassamme esimerkiksi, kun puhutaan peleistä pelaamisesta, niin voisi ehkä syntyä ongelmia, jotka aiheuttavat todellista vaaraa lapsille, vaikkapa pelit, jotka jotka jopa innostavat lapsia tekemään itse murhan, joten tällainenhan täytyisi ehdottomasti kriminalisoida. Tämä on hyvin tärkeä tai erityislaatuinen ala ja lasten suojeleminen digitaalisessa ympäristössä paitsi teknologiaa käyttämällä myös eri to, to, to, toimien suhteen on äärimmäisen äärimmäisen tärkeä. Yleisesti jäi myös kaipaamaan tästä muuten oikein hyvästä ehdotuksesta yhteyttä turvallisuuden ja e, sähköisen e, yksityisyyden suojan välillä. Aika paljon tässä on painetta ja haastetta Eh, sen luomiseksi, että tässä nyt luodaan oikeastaan tällainen aika keinotekoinen ristiriita yksityisyyden suojan ja turvallisuuden välillä, koska kyllä nämä kaksi ovat täysin mitallinen eri puolet. Ja olisin kovin tyytyväinen, jos voisitte vielä tätä pohtia hiukan siis kyberturvallisuus ja hiukan ehkä myönteisempi sen eh, viittaaminen tai eh, linkittäminen äh, mitä oli toiseen puoleen. En ehkä tässä puhu niinkään äh, Ihmisten turvallisuus liittyy äh, kyllä myös yksityisyyden suojelemiseen. Eivät nämä ole ollenkaan ristiriidassa keskenään, vaikka meille usein sanotaankin, että nyt täytyy tehdä valinta näiden kahden välillä, niin en ole sitä ollenkaan samaa mieltä. Onpa mielenkiintoista, olisipa meillä enemmän aikaa Barbara Spinelli lienee enää listallani. Barbara, ole hyvä. Anna Ja Anna. Sir Julian King. Kiitokset. Minulla on muutama kysymys. Ja erityisesti asia kiinnostaa minua, koska toimin itse esittelijänä aiheessa, joka tarkastelee eh, ilmaisuvapauskysymyksiä lehdistön osalta. Eli nämä toimet Eh, jotka saattavat vaikuttaa tähän vapauteen, ovat asia, joka minua kiinnostaa. Ja esittäisin näin ollen kysymyksen. Eh, kun eh, nyt tarkastellaan näitä kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia, jotka mainitsitte, toivottavasti niitä ei nyt sitten kuitenkaan paisutella. Tehän nostitte esiin USA-mallin, jossa 17 miljardia on budjetoitu tähän. No, minua ainakin hieman epäilyttää tämä amerikkalaisten käyttämä malli. Jos nyt ajatellaan, mitä on tapahtunut viime vaalien jälkeen, ja mitä on sanottu eh, sitten näistä kyberhyökkäyksistä, joista ei kuitenkaan ole minkäänlaista eh, todistusta olemassa. No, resilienssi ja pelote kyllä ovat sinällään tärkeät käsitteet, mutta on määriteltävä ne myöskin sisällöllisesti ja katsottava, mm, miten ne kohdistuvat internetin. sillä on toisaalta pidettävä huoli myös siitä, että ilmaisuvapausoikeutta ei loukata. tarkoitetut rikolliset, kun näistä puhutaan ja eh, vihapohjaisista toimista, mielestäni tällöin ei puhuta kahdesta samasta asiasta. Vihamielisyys ei välttämättä tarkoita rikollisuutta. No voi olla, että ehkä tässä oli käännöksen kanssa eh, jotain epätarkkuutta, mutta meidän kannattaa kuitenkin eh, pitää huoli siitä, että ymmärrämme, minkälainen käyttö ja menettely on laillista. Ja sitten internetfoorumit ja tietojen siirtyminen näillä globaareilla foorumeilla. Näihin puuttuminen voi myöskin olla vaarallista, jos ajatellaan ilmaisuvapauden ja lehdistönvapauden kautta tätä asiaa. Google esimerkiksi on päätynyt siihen, että tietyt valikointikysymykset jätetään pois silloin kun äh, haetaan paikkoja, jotta voidaan poistaa sellaiset paikat ja niihin liittyvät tiedot, joita voidaan pitää äh, äärimmäisinä. Mutta tässäkin pitää pitää mielessä se seikka, että se, että puhutaan äärimmäisyydestä, ei tarkoita automaattisesti sitä, että puhutaan rikollisuudesta. Eli tämän tyyppinen menettely saattaa sitten ilmaisuvapauden kannalta olla jo hieman riskaabelia. Kiitokset Barbara ja lopuksi sitten Anna Gomes. Uh, I'd like to ask you whether... Haluaisin kysyä teiltä, josko komissio on nyt tunnistamaan ja saman ja jäsen, on pyytänyt jäsenmailta vähentämään kyberturvallisuusuhkia järjestelmässä. kuinka monissa maissa esimerkiksi kiinalaiset äh, samaissa näitä sopimuksia hoitaa Huawei, kiinalainen yritys, joka vaatii, että tätä selvitetään Kiinassa syystä tai toisesta. Onko meillä mitään käsitystä, minkälaisia heikkouksia meillä on, tämä on vain esimerkki. Sorry, colleagues, I'm having... Pahoittanut, kollegat tässä samalla kävin pieniä keskusteluja vielä ensi viikon asioista. Kiitokset Anna. No niin, voisiko komission jäsen nyt tehdä sen, mikä on täysin mahdotonta, eli jäljellä olevan ajan puitteissa vastata kaikkiin kysymyksiin. Toisen komission jäsenen tiimi tulee tänne seuraavaa esityslistan kohtaa varten. Ehkäpä he voivat kärsivällisesti hetken odotella, kun toinen komissaari on tässä vielä. Hänen keskustelunsa on vielä kesken. Sir Julian, ole hyvä. Kiitoksia. Todella niin kuin kysymyksenne ovat osoittaneet, niin tämä valiokunta kyllä todella on tiivisti mukana tässä seurannassa – Äh, en tiedä, äh, osaanko nyt vastata kaikkiin kysymyksiin. Äh, jos en, niin sitten ehdottomasti ottakaa minun yhteyttä ja hoidetaan se vielä myöhemmin. Metsolan kysymys, jota myös sitten Boni tässä heijasteli puheenvuorossaan. Olemmeko varmoja siitä, että nämä eri ehdotukset ovat järkeviä ja liittyvät toisiinsa ja että toimielimet ja ehdotukset, joita teemme, ovat toisiaan täydentäviä. No toivon niin, koska sehän meillä tässä on tarkoituksena. Tunnustan kyllä, että tämä on aika monimutkainen kokonaisuus, mutta meidän on siis vahvistettava Enisaa, koska mitä tulee vaikkapa raportointiin, valmisteluun, sertifiointiin ja myös toimintaan, jos hyökkäys tapahtuu, niin me tarvitsemme kyllä huomattavasti vahvempaa äm, rakennetta ja näin uusien isän perustuma virasto voisi olla tarpeellinen. Ja me haluamme lisäksi vahvistaa tutkimusta tällä alalla ja luoda tutkimusverkoston, tällaisen tutkimushubin äh, vielä sitten lisäksi. Siis se on tämä tutkimuskeskus. Kyber rikollisuus, rikollisuus haaste on hyvin merkittävä ja siksi Europolinkin rooli on hyvin tärkeää. Nythän itse asiassa ei se kolmonen on tunnustettu kansainvälisestikin varten otettavaksi tahoksi kyberturvallisuuden torjumis, vahvistamisessa ja rikollisuuden torjumisessa. Ja nyt ihan ensi kädessä ja tässä osittain vasta myös edustaja Debrelle, niin ennen kaikkea kyberpuolustaminen, puolustus kuuluu jäsenvaltioille ja ne siihen keskittyvät, mutta me haluamme tarkastella mahdollisuuksia tukea jäsenvaltioita ja katsoa, voitaisiinko saada aikaan uusi eurooppalainen puolustusrahasto tämän alan Ähm, vahvistamiseksi ja lisäksi yhdessä Naton kanssa voimme tarkastella tätä puolustusulottuvuutta hyvin laajan äh, siviiliulottuvuuden rinnalle. Eli ehdotamme sellaista arkkitehtuuria, joka todella pelaa yhteen, mutta teidän äh, tarkastelunne tulee tietenkin auttamaan meitä äh, mahdollisten heikkouksien ja porsanreikien poistamisessa ehdotuksestamme, jos sellaisia on. Metsolalle muuten vielä eh, nettisisältö, useammat teistä sen mainitsivat. Tällä hetkellä yhteistyö on itse asiassa vapaaehtoiseltakin pohjalta oikein toimivaa, erityisesti mitä tulee terroristisisältöön internettä, foorumeilla. Ja mm, juuri tästä ilmoittamisesta niin täytyy kyllä tehdä tai ottaa siihen hyvin tiukka linja. Ja sitten kyse on tietenkin laajamittaisuudesta. Tällaista sisältöä on, jos me poistamme 10 000, niin siellä on 100 000 jonossa. Jos me poistamme nopeasti, niin emme kyllin nopeasti, koska ensi tunnit ovat tutkimusten mukaan tässä kaikkein tärkeimpiä. Eli jos me tätä kautta voimme nettiradikalisoitumista torjua, niin meidän täytyy kyllä pistää ihan uusi vaihde silmään. Ja se on nyt sitten se haaste Eh, jonka terrorismi asettaa myös yrityksillemme, operaattoreillemme. Voimmeko käyttää niiden teknologiaa ja luottaa niiden apuun skannataksemme, löytääksemme eh, huomattavasti nopeammin tämän kaltaisen sisällön. Eh, ja parhassa tapauksessa tietenkin niin, että se ei edes pääse sinne verkkoon alun alkaenkaan. Tämä on vaikea. Tämä on vaikea monestakin syystä. Ja Sargentini kysyi siitä, olemmeko nyt jotenkin ulkoistamassa tätä työtä. No, minä sanoisin, että alustat ja palvelut ovat tietenkin merkittävässä vastuussa, jos näitä alustoja käytetään laittoman materiaalin, laittoman sisällön levittämiseen ja haluamme tehdä yhteistyötä niiden kanssa voidaksemme puuttua näihin väärinkäytöksiin näillä alustoilla. Ja Monet teistä kysyitte myös hyvin vaikean kysymyksen määritelmästä, mikä on, lait, mikä on laitonta sisältöä, määritelmiä on niin EU-lainsäädännössä kuin kansallisissakin lainsäädännössä ja jäsenvaltioissa molemmat laittomuuden määritelmät ovat voimassa. Ja me haluamme, kunhan ensinnäkin toimia laitonta sisältöä vastaan ja toiseksi sitten keskustella lähestymistavan harmonisoinnista mahdollisimman pitkälti, jos joissain tapauksissa eroja jäsenvaltioiden välillä on. Ja nyt Spinellin kysymykseen. Olemme erittäin tietoisia tarpeesta ilmaisun vapautta ja muita perusoikeuksia kunnioittaa tälläkin alalla. Ja kaikki ehdotuksemme tulevat olemaan tarpeellisia suhteellisia ja välttämättömiä. Mm, ja kun nyt puhutaan vaikkapa Yhdysvaltain mallista tai Yhdysvaltain lähestymistavasta, niin se on sitten toinen asia. Me tarvitsemme EU-lähestymistapaa ja EU-mallia. Sippelin kanssa olen yhtä mieltä tässä, tästä tietoisuuden lisäämisestä ja ikään kuin hyvästä toimintatavasta ja myös pikkurikollisuuteen on puututtava. Internet mahdollistaa sellaiset rikokset, että, että pienistä puroista syntyy valtava virta ja salausjärjestelmät voivat olla myös asia, joihin paketti puuttuu. Ensi viikollahan tulemme tekemään CT-ehdotuksen, josta tulen puhumaan myös täällä valiokunnassa – mutta me olemme erittäin tietoisia siitä, että salausjärjestelmät ja rikostutkinnat eivät saa vaarantaa siis sala, sala, salausjärjestelmien integriteettiä, koska kaikkihan me olemme niistä täysin riippuvaisia, ne ovat osa kyberturvallisuutta, mutta me palaamme tähän sitten jatkossa. Virtuaalivaluutat, ne on määritelty mutta maksuvälinedirektiivihän ei puutu virtuaalivaluuttojen väärinkäytökseen rikollista toimintaa ajatellen, ei vaan tässä Kyse on kaikenlaisten maksujen suojaamisesta petoksilta, myös virtuaalimaksujen. Sitten kysymys pelot teistä ja kysymys puolustuksesta. Toivon, että olen tässä osittain jo vastannutkin. Tällä hetkellä kyberpuolustusponnistelut ovat pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla ja me katsomme, voimmeko niitä tukea tässä. Mutta mutta tässä täytyy mennä pidemmällekin kuin vain puolustus, kun ajatellaan pelotteita, pelotevaikutusta 95, 96, jopa 99 prosenttia näistä hyökkäyksistä ei liity puolustusalaan, vaan siviilialaan. Eli kyllä se vaan niin on, että meidän täytyy ymmärtää tämä hyökkäysten valtava potentiaali ja valtava kirjo, eikä kyse liity ainoastaan puolustussektoriin, vaan todella todella lukuisiin moniin muihinkin aloihin. Ja sitä varten tarvitaan kattavaa lähestymistapaa niin, että voidaan todella ottaa käyttöön kaikki toimet, joita Euroopan toimielimillä voi olla, muun muassa NATO-yhteistyö. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että turvallisuuteen liittyy monia haasteita ja jatkossa voimme sitten niihin palata yksityiskohtaisemmin. Jos en nyt kaikkiin kysymyksiin vastannut, niin palatkaa ihmeessä asiaan, ottakaa minun yhteyttä pääasiallinen haaste on varmasti nyt tämän työn edistäminen. Tämä lähtee komissiosta liikkeelle. Moni komission jäsen on tässä mukana. Ansip, Jourova, Avramopoulos, Gabriel, minä ja muutama muukin vielä. Joten meidän täytyy nyt saada omat rivimme kuntoon ja pyrimme näin tekemäänkin nyt esittelemällä teille joukon ehdotuksia mutta nyt neuvoston ja parlamentin kanssa täytyy sitten tarkastella ehdotuksia ja täydentää niitä ja mahdollisesti tehdä lainsäädäntöehdotuksia. Ja tähän tarvitsemme teidän apuanne, koska jos emme hoida tätä kunnolla, niin vaarana on, että nämä ehdotukset käsitellään vähän siellä täällä hajallaan. Siihen meillä ei ole varaa, koska meidän täytyy kiireellisesti saada aikaan edistystä alalla. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Ennen kuin lähdette, muistuttaisin vielä, mistä Metsola Lauristin Spinelli puhuivat, eli todella se, että teillä on aikamoinen kirjo asioita salkussanne. Ensi viikolla tulette puhumaan PNRstä ja vastavakoilusta terrorismin torjunnasta, joten kiitoksia todella teille. Te olette joka kerta kutsusta äh, tullut äh, Me Haluan todella kiittää teitä siitä ja teillä on koko joukko aikaluontoisiakin aiheita salkussanne ja on todella hienoa, että yhteydet äh, ovat toimineet näin hyvin. Ja tämä kyber, se mitä Marjus sanoi, kyberturvallisuus tai rikollisuus ja samoin digitaalinen turvallisuus ja rikollisuus ovat hyvin, hyvin merkittävä asia ja myös niiden välinen ero täytyy muistaa. Mutta kiitokset todella teille tekemästänne työstä ja samoin tiimillenne. Tavataan sitten ensi viikolla. Helppoja asioita nekään eivät ole. No niin, tässä näitä kokouksia piisaa ensi viikolla sitten taas. Ja sitten teillä on tosiaan tuo terrorismivaliokuntakin nyt sitten, joka pitää teidät kiireisenä meidän kanssa yhdessä. Kiitos ja hyvät kollegat, nyt meillä on sitten vielä viimeinen esityslistan kohta jäljellä. Colleagues, we can move straight. Kollegat, siirrytäänkin sitten tähän viimeiseen esityslistamme kohtaan kohta 11 tänään iltapäivällä. Ja komission kollegat saapuvat tänne eteen ja sitten voin esitellä tämän aiheen. Eli kyse on Euroopan komission 2016 toimintakertomuksesta muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja ala. Ja mukava, että olette tullut vieraksemme ja esitys tosiaan Simon Mordew, komission muuttoliike- sisäasioiden pääosaston varapääjohtaja. Tervetuloa kollegat. Nyt aloitamme asian käsittelyyn. Simon Morgiu on siis ää, äh, sisäasian pääosastolla vastuussa näistä muuttoliike äh, sisäasioista ja nyt todella siis kuulemme ensin vuoden 2016 toimintakertomuksesta pääosastolla ja sitten tilanteesta muuttoliike- ja sisäasian alalla. Kysehän on 2016 vastuuvapauden myöntämisestä ja samalla sitten kuulemme esityksen todella tilanteesta vuonna 2017. Tämä liittyy meidän turvallisuus ja kansalaisuus, monivuotinen rahoituskehys budjettikohtaan liittyen. Ja 275 miljoonaa euroa hän on vastikään perustettuun kestävän kehityksen rahastoon siirretty. No, monet teistä tunnette jo nämä yksityiskohdat, mutta kaikki ehkä ette, joten Simon esittelee meille nyt tilanteen ja tämän jälkeen sitten käydään keskustelua. Simon, more Ole hyvä. Many thanks, Chair. Um, what I... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vähän nipottamaan asioita, että saatte vähän käsitystä, mitä 2016 tapahtuu. Ja päivitän eh, yhtäältä asioita, jotka tapahtuivat 90 kuukautta sitten, ja kerron myös vähän, mitä tällä hetkellä tapahtuu näillä alueilla. Saatte myös kuvaan, mitä budjetin täytäntöönpanossa tapahtuu, ja tärkeitä haasteita ja pari tilastotietoa, jotka ehkä osoittavat toimiemme vaikutusta. Käyn vähän kevemmin läpi ne kohdat, jotka Julian katsoi. Tuskin vasta tarvitsee toista. Siksi sanoisin, että 2016 oli, oli aika vaativa vuosi pääosastollemme ja tälle valiokunnalle. Mutta voi sanoa, että tuntavaa edistystä ja tuloksia on tullut, jotka muuttaa tätä turvallisuuspolitiikan alueella. Me olemme omalta puolelta täydentä, meillä panneet meidän kattavaa maahanmuuttoagendaa, joka on maahanmuuttopolitiikan osa ja vaan kertoa näistä otsakkeista, joita meillä on. Mitä on, mitä näitä ehkäistäksemme epäsäännöistä maahanmuuttoa, miten vahvistaa näitä ulkorajoja, miten suojella niitä, jotka suojaa tarvitsevat mukaan mukaan ne turvalliset polut Eurooppaan, miten voimme auttaa heti niitä palaamaan, joilla ei ole oikeutta pysyä Euroopassa ja miten mokkaamme laillista maahanmuuttoa on hyväksi ja turvallisuuden alueella keskitymme myös Euroopan turvallisuusagendan prioriteetteihin taistelua terrorismin vastaan, radikalisoitumista, järjestäytyntä rikollisuutta, ihmiskauppaa ja kyber Turusta vastaan ja Julianin saapuminen on valtavasti poliittista pannoa tällä ja meidän täytyy päästä valon nopeuteen nopeasti, jotta kykenemme varmistamaan sen, että seuraamme hänen monia poliittisia aloitteita, joita hän on Mieltävä kyllä ottanut tänne, kun keskityin siihen, mitä on 2016 saavutettu. Yksi kattava luku. vastuu ja budjetti sisäänsä, että päästään 2015 meillä oli 1,7 miljardia euroa käytössä 2016. Luku on lähes kaksinkertaistunut 1,7 miljardista 3,2 miljardiin euroon. olen myös yrittänyt, kuten vuosikertomuksesta näette, olemme yrittäneet ottaa käyttöön avainindikaattoreita ja tulosindikaattoreita. Niitä kannattaa vilkaista, jos aikaa on. Kun te keskustelette vaalipiirissä ihmisten kanssa, ne kertovat, mitä lisäarvoa toiminnasta EU-tasolla on. Muutaman asian mainitsen päivän esityksessä, mutta mielelläni niin lähetämme teille yhden kahden sivun faktatiivistelmän, joka ottaa vaalipiireissä. Mitä saavutimme 2016? Saatte vähän makua tästäkin vuodesta. Epäsäännöllinen maahanmuutto ensin. Olemme nähneet, että epäsäännöllisessä asemassa olevien saapuminen on 2016 tippunut voimakkaasti, erityisesti työmme ja lähinnä yhteistyö kolmansissa maissa – ja jotkut aloitteet, jotka pyrkivät tarttumaan ja purkamaan solkotusjärjestöjä, on johtanut siihen, että 2016 EUn ja Turkkiin oli merkittävä vaikutus saapuvien määrällä 2016 saapu, saapuja oli noin 10 000 ihmistä joka päivässä. Turkin ja e on lasman jälkeen sen tippunut 80 ja myöskin ihmishengen menetyksiä on vältetty. Me työskentelemme muiden kolmansien maiden kanssa. 2017 olemme keskustelleet Libyan kanssa tehdystä työstä. Nigerin kanssa työskentelemme avain kehikkomaiden kanssa ja ulkosuhdepalvelun kollegoiden kanssa myös työskentelemme 2016. Olemme nähneet myöskin, että keskitytään enemmän siihen, että palautetaan ne, joilla ei ole oikeutta pysyä joilla turvapaikka hakemus ei ole johtanut suojelun henkilön asemaan. Meillä oli tämä keskustelu tästä. Pallaan ja kerron enemmän yksityiskohtia. Meillä on jatko keskustelu pian. Tässä on tukena ollut merkittävää rahoitusta jäsenvaltiolle. 2016 jäsenvaltiot käyttivät noin 106 miljoonaa euroa palauttamiseen. Tämä työ 2017 painotan kunnioittain perusoikeuksia. Maahanmuutossa ajatuksenne on lisätä Euroopan rajaa ja Frontexin asemaa. Sitä tulee EUn toiminnallinen käsi. Meillä täytyy olla merkit tämä disinsentiivi, että tekisi epäsäännöllisiä valisia matkoja ihmisillä, joille ei ole mitään tarvetta suojeluun. Tällainen asia alkaa vuonna 2016. Meillä on 11 eurooppalaista maahanmuutto yhdys upseeria verranomaista avaimaissa Serbia, ja Niger muualla. He työskentelevät EU-delegaatiossa tässä kolmessa maissa. Ja Europolissa meillä on Euroopan maahanmuuttajasalkuottamiskeskus. Meillä oli jo, jo Europolin Interpol kansainvälisen istuimena sofia operaation ja muiden osallistujien koko semmoisen ensimmäisen yksittäisen selvityspisteitä, jota dataa voidaan antaa laivavaltaviranomaisille, me voimme seurata sitä EU-ssa ja myös kolmassa maissa rajavalvonta painottaisin Tritanin ja Poseidonin merkitystä. 2016 niiden toimintaa laajennettiin Välimerellä ja antaakseni yhden luvun. Pelastettujen henkien määrä keski Välimeren, itäisen Välimeren reitillä noiden jälkeen 620 000 ihmishenkeä. Se konkreettinen myönteinen panos ja budjettiyhteys tässä. Olemme tarjonneet 76 miljoonaa hätäapua ISFn kanssa tuki- ja etsintätoimiin. Erittäin tärkeä toimi ja vaikeita tasapainotteluja erilaisten vetävien ja työntävien tekijöiden välillä. Yksi pääsaavutuksesta 2016 on Frontex-asetus, joka astui voimaan 60.2016. Siitä olemme keskustelleet useamman kerran. Ja nyt näemme, että virasto alkaa luoda kapasiteetteja. Sillä on ratkaiseva rooli EUn ulkorajan hallinnassa. Tätä liikkuvuusanalyysiä jäsenmaissa ollaan testioperaatioita ja sitten älykkäät rajat. Uskon, että olemme nähneet merkittävää edistystä lainsäädäntöprosessissa. Meillä on poliittinen saapu entry-exit-järjestelmästä. Me toivomme, että 2017 pääsemme eteenpäin hotspotit. Tiimi, me on tehnyt valtavasti työtä tämä hotspot-konsepti edistämisen nämä hospitaalitaloudelliset käytänteet, jotka auttavat kaikkia palveluita, psykologinen neuvonanto, ensiapu, oikeudellinen apu, turvallisuustarkastukset. Nämä ovat hyvin ja tukevat jäsenvaltiota, joita mä eniten vaikuttaa, ja voin mä nyt sanoa, että saavat maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, teitä tarkastetaan hyvin ja rekisteröidään, ja kaikki seurantamenettelyt etenevät. Meillä on ollut aika tiukkaa toiminta tilintarkastustuomioistuimella me katsotaan, että tämä hotspot lähestymistapa toimii, ja toivotaan, että se parantaa auttaa maahanmuutohallintaa Italiassa ja Kreikassa. Voimme varhaisessa vaiheessa jo kertoa, että lokakuussa tulemme tämän lisää suuntaviivoja näiden keskuksien konseptin kehittämiseksi. Halusin myös sanoa, että kolme jäsenvaltiota, jotka ovat kohdanneet eniten painetta ulkorajoilla, ovat, ovat saaneet tukea 2016. He ovat saaneet noin 210 miljoonaa ISF-apua Bulgariasta 130 Kreikka, Italia 40 miljoonaa. Turvapaikka kysymys. myös on ehdottanut muutoksia yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmään 2016 ja halusimme sanoa, halusimme nähdä enemmän vahtia neuvotteluissa. Tämä näkyy ehkä meidän tiedonannosta. Ajattelemme, että ehkä pitäisi sallia, että virasto voisi edetä voimme säätää sitä sitten, kun Dublin-keskustelut jatkuvat, mutta olen vakuuttunut Dublin-asetus äh, ja eurooppalaisen yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistukset ovat välttämättä, jotta meillä on turva, turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmä. Jos näin ei ole, me joudumme jatkamaan tilanteessa, jossa muutama jäsenmaa kohtaavat kohtuutonta epäreilua painetta. Me tarvitsevat lisää tukea. 2016 tapahtunut uudelleen suhteen lisää edistystä. Viimeiset luvut syyskuun lopulla ovat, että yli 9000 uuden sijoitusta Italiasta, 20 000 Kreikasta. Helsingin sessiossa komissio saa myös kysymyksen, mitä sitä mieltä Kreikan jatkuvaan uudelleen, uuden jatkumisen suhteen, en sitä kommentoi. Me tarvitsemme miljardia, EU, miljardia euroa uudelleen asettamisjärjestelmälle uudelleen asettamisen ja suhteen meillä on mahdollisia tarjota asettaa asettautua uuteen paikkaan ilman pelkoimissalkulutusta. Tämä on osa Euroopan jatkuvaa solidaarista kolmasia maata kohtaan, joilla on paljon pakolaisia. 2015 lopulla meillä oli ensimmäinen EUn uudenlaistumisjärjestelmä ja hyvin nopeasti olemme onnistuneet EUn tasolla uudelleen asuttamaan noin 23 000 ihmistä, aika paljon syyrialaisia EU-turkkijulkilaisman kautta. Se ei ole tarpeeksi, meidän täytyy jatkaa tässä hengessä. On, ja eteenpäin katsoen meillä on aika pitkälle sitoutumisharjoitus, jolla pyrimme tarjoamaan tukia jäsenvaltioille, jolla pyrimme sijoittamaan 50 000 ihmistä 2019 lokakuun mennessä. olemaan tänne merkittävää tällaista tukea jäsenvaltioiden avuksi, jotka haluavat asuttaa ihmisiä. Puhumme puolesta miljardista eurosta seuraavan kahden vuoden aikana. Ja me laskemme sen varaan, että jäsenvaltioilla on kunnianhimoinen budjetti tällä hetkellä 20 000 ihmistä on asetettu, ja on aika paljon, mutta nyt emme ainoastaan panosta syrjäläisiin Jordaniasta, Libanonista, Turkista, mutta myöskin Pohjois-Afrikasta ja Afrikan sarvesta niin, että voimme luoda disinsentiivin vähentää kannusteita, käänteisiä kannusteita ihmisille, jotka salkuttavat ihmisiä tämän UNHCR kanssa. Voisimme tämän hätää evakuointijärjestelmään, jossa saisimme ihmisiä Chadin Nigeriin ja sen jälkeen sijoittaisimme heidät EUn reaktio on ollut hyvä ja tämä on tärkeää äh, osaavien kolmansien maiden kansalaisten uudelleen sijoittaminen on myös tärkeää. Also extremely important. Tämä on myöskin <clears throat> erittäin tärkeä. Ja on esitetty 7.6.2016 tämä sinisen kortin direktiiviä ja nyt keskipitkän aikavälin tarkistus ja toisaalta sitten pilottihankkeet tähän liittyen ja katsotaan kuinka turvallisia kulkureittejä voidaan mahdollistaa Kambia ja jotkut Pohjois-Afrikan maat ovat tässä esillä. Ja nyt sitten vielä terrorismista ja radikalisoitumisesta. 2016 nimenomaan pyrittiin taistelemaan näitä keinoja vastaan Meillä on Euroopan terrorisminvastainen toimisto ja 2016 tammikuussa kehitettiin myös kaikkia muita keinoja, joilla pyritään tehostamaan jäsenmaiden viranomaisten välistä tietojen vaihtoa. Radikalisoitumisen kitkeminen on keskiössä ja Tästä löytyy sitten yksityiskohtia, niin kuin kollega totesi siitä, kuinka kitkeä online-pohjaista propagandaa. Ja tässä jonkin verran mielestäni on edistytty, vaikka tietysti paljon on vielä tehtävää ja tekemistä jäljellä, jotta esimerkiksi internet-yhteisöt tai yhtiöt poistavat tällaista materiaalia sivustoiltaan. Rahanpesu ja sitten on asetettu rajoja kassavirroille esimerkiksi ja toisaalta sitten varojen haltuunottokysymyksissä on myöskin edistytty ja tämä onkin tarpeen, jotta luottamus kansalaisten keskuudessa paranee skaalautuu. Ja sitten vuoden 2016 sisäinen rahoitus 11 miljoonaa eh, jäsenmaiden osalta ennaltaehkäiseviin kriisitoimiin ja tässä mukana alhaisen, varhaisen varoituksen eh, järjestelmät myöskin. Ja sitten vuoden 2016 mm, eh, tilasto käsittelyohjelmat. Tämä on myöskin tärkeä asia. Ja sitten sellaiset matkustajat, jotka ovat aikaisemmin jo olleet eh, viranomaisten tiedossa. Ja vuonna 2016 myöskin tehtiin uusi ehdotus laittomasta asekaupasta ja sitten uudet psykoaktiiviset aineet ja tähän liittyvä lainsäädäntöehdotus, jota käsitellään ja myöskin asedirektiiviä eh, ollaan tarkistamassa ja päivittämässä ja 35 miljoonaa eh, jäsenmailta vuonna 2016 toimissa rikosten kitkemiseksi. Kyber kyberrikollisuuteen en mene, koska siitä keskustelitte juuri eh, komissarikin kanssa, mutta kuitenkin eh, nostan esiin muutaman seikan, eh, joita pidin tärkeänä, kun valmistauduin tämänpäiväisen puheenvuoroni täällä. Eli jos katsotaan Schengenin tietojärjestelmää ja sen tietoja vuodelta 2016, niin noin 3,9 eh, miljardista kerrasta, eh, käyttökerrasta voidaan puhua jäsenmaiden osalta. Ja huomattava kasvu on myöskin havaittu osumissa. Eli huomattava hyppäys, 30 prosentin lisäys, eh, puhutaan näistä osumista, tuhatta yhteensä. Ja tilastoja, jos tässä tarkastellaan, niin tämä kyllä osoittaa sen, kuinka paljon lisäarvoa on saatu ja kuinka tärkeää on saada aikaan hyvä lainsäädännöllinen puitteisto. Ja sitten vielä muutamalla sanalla eh, kertoisin teille valvontavaatimuksista. Tähän kohdistuu paljon paineita. Jos nyt katsotaan esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen esitystä ja sitten toisaalta komission omaa valvontaa, lopputulema oli se, että sisäiset valvontajärjestelmät toimivat kaiken kaikkiaan melko hyvin. 2015 eh, myönteinen eh, lopputulos varsinkin tulee suoraan hallintoon ja 2016 eh, tuomioistuin tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission arviot eh, siitä varmuudesta, jonka se antaa jäsenmaiden valvontayksiköille, on hyvä. Ja tämä eh, todellakin vahvistettiin. Eli jäsenmaiden valvonta on hyvissä kantimissa. Tietysti tämä on suuri haaste myöskin, ja olen kertonut teille olemassa olevista aloitteista, joita on tehty, ja näistä eh, indikaattoreista, mitä tulee esimerkiksi työhön. Ja toisaalta sitten nämä eh, budjettikysymykset, niitä ei ole tässä välttämättä huomioitu eh, suhteessa henkilöstövaatimuksiin. Ja tämä asia tietysti eh, oman osastomme päällikkönä minua askarruttaa, koska on selvää, että henkilökunnasta tulee pitää mahdollisimman hyvää huolta. Sitten mitä tulee tuloksiin, pitkälti eh, tulokset vastaavat ennakoitua, mutta muutama poikkeus tähän on. Ensinnäkin Dublinin uudistukset, tässähän on paljon tarvittu panostusta, mutta sitä ei vielä ole saatu valmiiksi ja nyt tämä uudelleen sijoitusasia tässä yhteydessä huomioidaan myöskin ja näin toivottavasti sitten saadaan varat kohdistumaan todellakin apua tarvitseville ja sitten niin sanottu vapaaehtoisuuteen pohjautuva vastaanottojärjestely. Ja tässä taustalla sitten sopimus Turkin kanssa ensi viikolla matkaan Ankaraan ja silloin on tarkoitus viimeistellä tätä esitystä. Mutta tässä ei välttämättä vielä ole eh, saatu niin paljon aikaan kuin olisi tarpeen ollut. Mutta toivottavasti vuoden loppuun mennessä tilanne sitten on jo parempi, mitä tulee näiden varojen käyttöasteeseen. Ja sitten käyttöaste 72 prosenttia syyskuun lopun tilanne. kolme miljardia on kokonaisbudjetti, eli konkreettisesti 2,2 miljardia on saatu käytettyä. Ja jo kerroinkin hieman uudelleen eh, sijoitusohjelmasta, en nyt eh, palaa siihen tässä enää. No toivottavasti olette saaneet myöskin nämä indikaattorit ja niiden myötä saatte eh, hyvää esimerkkipohjastietoa siitä, miten kaikki toimii ja miten budjettia on käytetty. Ja todellakin melkoisesta agendastahan tässä kaiken kaikkiaan on kyse. Kiitoksia. Kiitos tästä kattavasta ja hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. Onhan tämä vähän surrealistista kun saadaan hyvin väsyttävän päivän päätteeksi 2016 vuosikertomus. Äh, meillä on tässä todella pitkä päivä takana. Olemme käyneet läpi eri äh, politiikan alat. Aika surrealistinen tunne. Onko meillä täällä yksi puheenvuoropyyntö? Edustaja Metsola. Haluatteko? No olkaa hyvä, rouva Metsola. Roberta. Kiitos, Claude. Halusin keskittyä vain yhteen äh, kertomuksen osaan, jos oikein muistan. Mainitsitte luvun 106 miljoonaa euroa. Olen puhunut tästä asiasta aiemminkin äh, tänäänkin äh, useaan otteeseen valiokuntamme vieraille, mutta jos tätä lukua nyt vähän tarkastellaan ja sitten siihen liittyvää poliittista viestiä tai kantaa, joka tulee unioniltamme, niin tuntuu siltä, että ei tämä palautisten määrä ole mitenkään hyväksyttävä. Avramon Puloskin sanoi, että jos me haluamme maahanmuuttopolitiikkaa, joka on tehokasta ja uskottavaa, niin meidän täytyy parantaa tätä. 106 miljoonaa euroa, onko ne jo käytetty vai onko ne siis varattu asiaa varten? Jos ne on käytetty, niin mihin ne käytettiin? Olemme nähneet lukuisia neuvoston päätelmiä, joissa sanotaan, että on toteutettava palautuksia ja keskusteluja on käyty monien maiden kanssa ja poliittisia julkilausumia on tullut enemmän kuin tosiaan tämä 2014-2015 luvut, 36 prosenttia ja näin vain siinä tapauksessa, jos ei oteta huomioon. Niin, jos otetaan huomioon länsi palautukset, niin sitten tämä on se 27 prosenttia. Eli kun pidän tätä hyvin, hyvin suurena summana, niin miten sitä suhte- voi suhteuttaa mm, sitten aika, nähtävästi aika tehottomaan tapaan toimia. Onko muita kysymyksiä? Niin te mainitsitte yksi 1,7 miljardia verrattuna 1,3 mm, suhteessa toisiinsa. Onko muita aloja, joihin voitte verrata ja mitenkä tämän ää, ää, pe, voidaan perustella. Tämä on valtava, valtava nousu vuodessa, eli ihan lyhyesti katsotaan humanitaarista apua. Pääosasto on vastuussa tästä ja Turkin diili ja niin edelleen. Eli mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta tämä suhdeluku on paljon korkeampi kuin mitä kuvittelin 2016. Vinpäri, oliko teillä kysyttävää? Ei. No niin, kiitos jälleen Simon, jos voit vastata näihin kahteen kysymykseen. Ole hyvä. Lähden liikkeelle palautuksessa. Nämä ovat sitoumuksia, joita ei ole välttämättä vielä täysimääräisesti käytetty. Miten tässä nyt on edistytty vuonna 2016? Voidaan katsoa, että näissä headline-luvuissa on kyllä tapahtunut kehitystä, eli kaiken kaikkiaan eh, palautuksessa noin 45-46 prosenttisesti oli nousua, mutta sitten mistä tässä nyt on keskusteltu, kun palautuksesta puhutaan, ja kun nyt äsken puhuin, niin 46 prosenttia, se ei kuulosta välttämättä kovin hyvältä. Todellisuus on tätäkin huonompi, koska tässä on mukana myöskin Länsi-Balkanin palautuksia viisumivapautuskannustimen eh, eh, vuoksi. Muutenhan mentäisiin tähän keskeytysmenettelyyn ja sama myöskin eh, itäisiin kumppaneihin liittyen. Sitten jos katsotaan muita, niin luvut ovat huomattavastikin alhaisemmat 4,5 maalin osalta ja sitten jotkut jäävät alle kymmenen prosentin ja tämä tosiaankin on sellainen asia, e, jossa on ryhdistäydyttävä, jotta saadaan parempia tuloksia aikaan. Ja ennen kuin ryhtiin käymään keskustelua näistä palautuksista, niin eh, kyllä viime viikkoina on saatu myönteisiä tuloksia, sillä esimerkiksi Ginean kanssa saatiin aikaan sopimus, ja se on varsin tärkeä maa Italiaa ajatellen, koska sitä kautta paljon eh, kuljetaan. Ja Bangladeshiin päin myöskin on saatu aikaan sopimus. No, tässä on mentävä melko kauas, mitä tulee näihin kannustimiin, ja Gambian kanssa myöskin sitten on edistytty. Johtajamme nyt menee sitten seuraavaksi Etiopiaan ensi viikonloppuna. Eli eh, tämä on kovaa työtä, mutta meidän tulee kuitenkin eh, pitää tämä esillä ja eh, suhteessa ulkopuolisiin kumppaneihimme. Ja sitten kun tarkastellaan laillisia reittejä, niin tällöin voidaan tarjota eh, järkeviä keinoja ja mahdollisuuksia näille ihmisille tulla EU-hun. Ja tällöin varsinkin tyydyttämme omia tarpeitamme, mitä tulee työvoimatarpeisiin. 106 eh, kuulostaa ehkä aika suurelta rahasummalta, mutta ei se kovin paljon ole siksi, että pyritään kannustamaan myöskin vapaaehtoiseen paluuseen. Tietysti pakotetun paluun tulee eh, voida olla mahdollista, mutta kannattaa kannustaa myöskin vapaaehtoisiin paluisiin. Ja tässä onkin saatu jo jonkin verran tuloksia aikaan. Libya kannattaa esimerkkinä mainita. 2017 EU-budjetin rahoituksen pohjalta on nyt 7000 vapaaehtoista palautusta tehty mahdolliseksi Libyan kautta alkuperämaihin. Ja sitten nämä uudelleensijoitusohjelmat ja ponnistukset tässä UNHCRn eh, pyynnöt esimerkiksi näitä hätäevakuointia Libyasta Nigeriin. Näitä on toteutettu ja myöskin vapaaehtoisia paluita. Eli jos esimerkiksi henkilö ei tarvitse turvapaikkastatusta, niin katsotaan, miten menetellä ja toisaalta minkälaiset ovat eh, hyvät menettelyt voida palauttaa ihmiset takaisin. Afganistanista voidaan myöskin mainita ja vapaaehtoisia palautuspaketteja on tarjottu myös tämän kansallisuuden omaville ihmisille ja sitten Italiaa on autettu myöskin kun se on käynnistellyt näitä äh, vapaan paluun ohjelmia. Mutta totta kai rahoitusta tarvittaisiin paljon enemmän, jos halutaan kunnolla edetä näissä kysymyksissä kuitenkin rajavirasto on varsin nopeasti onnistunut saamaan itsensä toimintakuntoon. Ja itse katsoisin, että jäsenmaiden turvapaikkaviranomaiset, kun ne tekevät negatiivisen turvapaikkapäätöksen, ehm, voisivat samalla tehdä palautuspäätöksen. Ja silloin järjestelyjen ja sopimusten tulee olla olemassa, eh, jotta asia voidaan hoitaa. Ja tällöin sitten eh, välittömästi tulee lähteä postin liikkeelle pääkaupungista toiseen, jotta kaikki logistiikka saadaan järjestettyä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja tällöin kansalaisetkin voivat luottaa siihen, että järjestelyt toimivat ja toisaalta sitten tällöin tarjotaan mahdollisuus todellisille tarpeen, avun tarpeessa olijoille. Budjetista, jos puhutaan, niin varmaankaan Euroopan unionin MFF-puitteistossa ei ole e, yhtä muuta otsaketta, joka olisi nähnyt näin suuren kasvun. Tämä pätee melkein kaikkiin aloihin. Siis huomattavat kasvut näissä maahanmuuttokysymyksissä Kreikan, Italian tarpeisiin on reagoitu ja myöskin <clears throat> ne vastuut, joita virasto on joutunut ottamaan kantaakseen, on pystytty hoitamaan. Eli tässä todellakin on ollut paljon tekijöitä, jotka ovat nostattaneet budjettia, mutta tilanne on ollut ihan ainutlaatuinen. Ja mitä tulee sitten henkilöstöresursseihin, aikaisemmin toimin ulkosuhteissa ja tuolloin esimerkiksi EU-Turkin suhteet olivat asialistalla. Ja sitten yhtäkkiä esitettiin valtavaa määrää lisäystä, mutta tämä ei sitten päde otsakkeeseen kolme. Ja finanssin eivät ole voineet mahdollistaa <clears throat> näitä kaikkia tarvittavia henkilöstökasvutoiveita. Indeed here as well. No niin, kiitoksia. Tosiaan tässäkin nähdään, että lainsäädäntötyö on käynnissä lisää henkilöstöä, lisää kolmikantaneuvotteluja, lisää painetta myös äh, henkilöstön täällä Euroopan parlamentissa. Ja täällä parlamentissa todella äh, tietenkin heijastuu se, että mm, mitä vaikeaa ja kovaa työtä ne tekevät, sihteeristöt, avustajat, äh, joten mm, ymmärrän oikein hyvin, mitä sanoitte Simon. Kiitos tekemästänne työstä. Ja me tietenkin kiitämme teitä ja tiimiänne ja kiitos esityksestä. Kollegat, kiitos siitä, että jaksoitte kokouksen loppuun asti. Niin äh, jäsenet kuin virkamiehetkin kokous jatkuu huomenna kello yhdeksältä. Mm, tiedättekö, jotkut valiokunnat äh, kokoontuvat vain kerran kuussa, mutta me olemme hiukan erityislaatuisia. Huomenna jatketaan siis kello yhdeksän